Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa äh, valiokunnan istuntaan. Tervetuloa kaikille. Äh, ensinnäkin voisimme hyväksyä esityslistan tähän kärkeen. Unkari on äh, luvannut esi- esitellä esitellä maaliskuun huippukouksen tuloksia meidän osaltamme huomenna kello 15 on Unkarin edustaja Faseluks tulossa paikalle. Muussa tapauksessa esityslista voitaneen näinä muutoksineen hyväksyä. Eli että Unkarin puheenjohtajavaltion edustaja on huomenna kello 15 valiokunnan istunnossa. Tämän päivän kokous esitetään internetissä ja nyt toivottaisin tervetulleeksi Janet Potocnikin, joka on ympäristöstä, ympäristöasioista vastaava komissaari. Kuten tiedämme, niin ympäristöasiat esittävät erittäin tärkeää osaa y- ympissä ja olemme erittäin iloisia voidessamme toivottaa tervetulleeksi tähän maatalousvaliokuntaan Potosnikin, jotta hän voi esitellä omat näkökantansa yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta vuoden 2013 jälkeen. Ja hän voi myös kertoa omista odotuksistaan ja näkemyksestään, jotka liit- jotka liittyvät uuteen ympiin. Erityisesti haluamme kuulla hänen lausumiaan maanviljelijöiden tukemisesta. Ja sitten kuulemme, kom, sen jälkeen kun olemme kuulleet komissaarin puheenvuoron, käymme keskustelua. Olkaa hyvä. Uh, dear Chairman, Mr. De Castro, members of the Agricultural Committee. Arvoisa puheenjohtaja, herra De Castro, valiokunnan jäsenet, erittäin hauska päästä kes- keskustelemaan kanssanne eh, ympäristöpoliittisia kysymyksiä myöskin maatalouden näkövinkkelistä teidän valiokuntanne kanssa. Minun isäni oli viljelijä itse ja eh, majatalon pitäjä. Hän on, täyttää kohta 88. Hän ää, eh, vielä leikkaa ruohot ja pitää talon ympäristön siistinä. Jos jotain nuoruudestani oppiksi otin, oli kunnioittaa viljelijäväestöä, viljelijäväestö, viljelijän puhdasta sydäntä. Näinä aikoina elämme hyvinkin haura, hauraassa, sirpaloituneessa ympäristössä, me hyvin riippuvaisia, riippuvaisina. Euroopasta on tulossa pikku kylänen siltä osin. YK on tietojen perusteella 20, 20 vuosisadalla väestö on nelin, nelinkertaistunut, taloudellinen tuotos 40 kerta, 40-kertaisesti, vedenkulutus 9-kertaisesti, kalansaalit 35-kertaisesti, fossiilisten polttoaineiden käyttö 16 kertaisiksi ja CO2-päästöt 17 kertaisiksi väestö on tämän vuoden vuosisadan puolivälissä arvioitu kasvavan 9 miljardiin. Ja, ja nopeasti kasvavien talouselämien, elä, elämän valtioiden väestö tulee kasvamaan räjähdysmäisesti. Seuraukset ovat tietenkin, tämä kulutus siellä tulee kasvamaan räjähdysmäisesti. Seuraukset ovat ilmiselvät. Me, meillä, me emme enää tätä kulutusvauhtia voi ylläpitää. Tarvitsemme maalaisjärkeä tähän, jos näin voidaan sanoa. Kaikissa, kaikissa selvityksissä ympäristön tila on yhtenä muuttujana energian kulutus, maatalous, kuljetussektori ovat tärkeimmät muuttujat. Ympäristöviraston tuoreimmassa ympäristön tilaa käsittelevässä kertomuksessa nimenomaan ympäristön tila ja puhtaan veden saatavuus arvioitiin tärkeimmiksi haasteiksi. Resurssien saatavuus, biodiversiteetti ja paremmin ympäristön hallinta on oman alani tärkeimpiä haasteita. Myös luonnonvarat, vesi, ekosysteemit, maaperä ja niin poispäin ovat avainasemassa. Kaikki tietenkin heijastuvat maatalouteen, jossa resurssit ovat keskeisessä asemassa viljelijän arkielämässä. Olen monesti puhunut siitä, miten tärkeä maatalous ja metsät, maa- ja metsätalous ovat ympäristölle yksinkertaista syystä. Yhdessä viljelijät ja metsän, metsänomistajat käyttävät kolmea neljäsosaa maapintalasta ja se, millä sitä, miten sitä hoidetaan, on aivan olennaista sitten maan laadun, pohjaveden ja biodiversiteetin säilyttämisen kannalta. Viljelystä voi olla hyötyä, suurta hyötyä ympäristöllemme, mutta jos asiat menevät pieleen, ongelmien vaara on aivan yhtä merkittävä. Voimme olla yhtä mieltä siitä, että että 90-luvun äh, äh, alkaneiden perättäisten maatalouspoliittisten uudistusten vaikutus on ollut myönteinen, siis yhteisen maatalouspolitiikan uudistukset, mutta enemmänkin olisi voitu tehdä. Muutama sana nyt siitä, missä, mikä minun näkemykseni tulevista uudistuksista on. Äh, ne tulee, niiden tulee vastata suorien tilatukien haasteeseen, maatalouden kilpailukyvyn vahvistamiseen ja maaseudun kehittämisen haasteisiin. Niin ikään tulee olemaan olennaista se, että tuleva YMP huolehtii siitä, että me saamme julkisia hyödykkeitä ympäristö- maaseudulta näinä ympäristö- näiden ympäristöpoliittisten haasteiden aikana. Nämä ovat kaikkien eurooppalaisten kansalaisten omalla toivomuslistalla hyvinkin korkeina, korkealla olen uskon, että maatalouteen käytetyt varat voidaan perustella äh, vain siinä tapauksessa, äh, jos YMP äh, tulee osaltaan unionin tavoitteisiin ja ilmastopoliittisiin tavoitteisiin vastaamaan. Meillä on tänään tilaisuus välttää tulevaisuudessa kasvavat ongelmat. Eli ennakoida tilannetta, ennakoida ennen kuin ongelmia syntyy. Jos YMPllä olisi ollut, on jokin tulevaisuus, niin kuin varmasti on, minun mielestäni sen pitää uudistua. E, e, viljelijöitä ei pidä pakottaa, vaan hänen pitää saada vapaaehtoisesti ja palkiten osallistumaan niin julkisten hyödykkeiden tuotantoon osallistumaan, osallistuvat, jos heitä ei vielä tähän mennessä ole palkittu. Ympäristöpoliittisesti YMP-vaikutukset ovat komissaarien Solos Hedegaardin ja minun yhteisessä kirjelmässäni, josta lainaan. Ensinnäkin suorien tukien, suorien maksujen vihertäminen entisestään ja alistaminen ympäristötoimenpiteille, niin että viljelijät joutuvat sitten, joutuisivat sitä toteuttamaan sit kautta koko EUn alueen maaseudun kehittä, kehittämisen entisestään, vahvistaminen entisestään strategisiin tavoittein, määritellyin, kvantifioidun tavoittein, niin että ne ovat myöskin linjassa sitten Eurooppa 2020 tavoitteiden kanssa. Ja samoin myöskin sitten haluamme uusia indikaattoreita eh, tulosten mittaamiseksi. Ja eh, kolmanneksi helpottaen, yksinkertaistaen ja valtavirtaistaen tätä eh, täydentäviä ehdot. Samoin, että myöskin huomioidaan riittävä asianmukaisesti asianmukaisesti asia, kyseiseen tuleva lainsäädäntö. Eli tämä oli komission kanta yhteisesti, ei minun oma näkemykseni. Ensimmäisen pilarin maksujen vihertäminen on, on, on välttämätöntä, jos kun ajatellaan toimenpiteiden kattavuutta ja laajuutta myöskin maantieteellisesti. Tässä yhteydessä asetetaan vähimmäisstandardit viljelijöille kautta Euroopan hyväksi todetuin ja tunnetuin keinoin, koska nämä, nämä koskevat koko väestöä. Näin saadaan kehitetyksi myöskin maaseutta ympäristöpoliittisesti suotuisin keinoin jopa yli virallisten juridisten tavoitteiden Otetaan vaikka biodiversiteetti esimerkiksi. Tiede on meille kertonut, että me saatamme nyt olla keskellä sellaista aikakautta, jossa ihmis, ihmisten ansiosta monet lajit kuolevat sukupuuttoon, eläin- ja kasvilajit. Euroopan unioni on viime vuonna hankkinut sitoumuksen valtioilta ekosysteemien ja biodiversiteetin säilyttämiseksi 2020 strategian osana näiden äh, tavoitteiden saavuttaminen tulee äh, edellyttämään Natura 2000-verkoston täydellistä äh, hyödyntämistä, samoin myöskin suurien maanomistajien panosta suojeltujen alueiden ulkopuolelta. Jos aikaa olisi, voisin sanoa samaa äh, myöskin äh, äh, viljelijä, viljelykäytäntöjen parantamisesta ja sellaisten viljely, viljelyjen palkitsemista ja kannustamista, jotka huolehtivat sekä maaperästä että terveistä viljelytavoista. Jollaisen kanssa olen, on juuri neuvottu, neuvoteltu esimerkiksi kesantojen ja pysyvien laidunmainen ja, ja tällä vastaavien rooli näissä vihertämisissä, vihertämishankkeissa voitaisiin kenties hyväksyä. Sitten hiili, hiilidioksidin äh, sitominen maa, äh, maaperään, esimerkiksi kesantopelloilla, voi antaa hyvän pohjan ilmasto, ilmastonsuojelutyölle ja luoda tällaisia vihreitä käytäviä, jonka, joiden ansioista, ansiosta järjestelmämme voisivat tulla vastustuskykyisemmiksi ja kestävämmiksi Samoin myöskin äh, eroosiota ja veden saastumista äh, voitaisiin edistää. Ja, ja äh, tällainen vuoroviljely sitten vastaavasti parantaisi maaperän laatua muuten ja vähentää kemiallisia, kemiallisten aineiden päästöä, päästöjä ilmaan ja vesistöihin. Nämä olivat muutamia esimerkkejä siitä, miten tulevaisuuden YMP tuli, voisi antaa panoksensa ympäristöön ja ilmastopoliittisiin tavoitteisiin. Yhteen, yhteen asiaan, eli yksinkertaistamiseen haluaisin vielä puuttua. Viljelijät ja jäsenmaat haluavat yksinkertaisempaa ymppiä voidakseen näitä täydentäviä ympäristöehtoja soveltaa toimissaan paremmin. Ja jotta löydettäisiin sitten parempi tasapaino julkisen politiikan hallinnollisten tehtävien ja itse maatalouden välillä. Monet näistä ympäristöpoliittisista aiheista, joita olen sivunut tänään, ovat olennaisia myöskin pitkän ja kestävän viljelyn harjoittamisen kannalta. Viljelijät tarvitsevat riittävän puhdasta vettä, liittävät pölytysmahdollisuudet ja liittävän selkeät ympäristöpoliittiset tavoitteet niin ikään. Tätä kautta kykenemme vahvistamaan itse viljelysektorin eh, kestävää kehitystä eh, ja, myöskin kannattavuutta. Olemme sen paitsi velkaa eh, tuleville eurooppalaisille, myöskin tämän päivän viljelijöille, nykyviljelijöille ja tulevaisuuden maatalouden harjoittajille. Arvoisat valiokunnan jäsenet, elämä on mutkikasta ja edessämme olevat haasteet ovat vaativia, vaativat meiltä integroituja kokonaisvaltaisia ratkaisuja, toimia, jotka järjestelmällisesti ja strategisesti pureutuvat näihin haasteisiin. Jos, jos jokainen pitäytyy, pitäytyy vain yksi omissa tavoitteissaan, säilyy omat ajatuksensa omaan siilonsa, heidät hukka perään perii minä äh, haluan, että, että hyvän, hyvin hoidettu ja äh, hyvin hoidettu ja hyvin säilytetty ympäristö äh, on meillä myöskin tulevaisuuden sukupolville ympärillämme. Tässä työssä toivon teiltä tukea. Kiitos, että kutsuitte minut tänne ja kiitos, että kuuntelitte puheenvuoroani. Grazie, komissaari. Kiitoksia kovasti, komissaari. Kiitoksia, Jaanets. Se, mitä meille kerroit, on erittäin tärkeää. Tämä oli selkeää puhetta ja se osoitti myös, että olette kuulolla maan viljelijöitä kohtaan. Me kaikki haluamme sellaista yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka olisi vihreämpää. Haluaisimme, että me voisimme toteuttaa tämän mutkistamatta liikaa maanviljelijöidemme elämää. Eli että voisimme tehdä tästä vihertämisestä mahdollisuuden, eikä niin, että siitä tulisi lisää byrokratiaa. Kiitoksia Potosnikille. Täällä on monia puheenvuoropyytäjiä esitetty. Minä annan ensinnäkin puheenvuoron Albert Dessille, joka on esittelijä, ja sen jälkeen annan puheenvuoron muille, mutta pitä, pitäytykää puheajoissa. Albert. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Kiitoksia kovasti, että olette tänään maatalousvaliokunnassa ja uskon, kun kuuntelin kantojanne, että jos löydetään oikeat tavat, niin emme ole niin kaukana tavoitteiden osalta toisistamme. Ristiriitoja tietysti maatalouspolitiikan ja ympäristöpolitiikan välillä on aina, mutta sanon aina toimintaa harjoittavana maanviljelijänä, että olemme samalla pohjalla kaikki ja haluamme kaikki sen tavoitteen saavuttaa, että meidän eurooppalainen maataloudemme olisi vielä kestävämpää kuin se jo on. Minä olen ollut monilla maanviljelysalueilla maailmassa ollut ja missään en ole löytänyt ympäristöystävällisempää maataloutta niin kuin suurissa osissa Eurooppaa se meillä jo on. Puutteita varmasti on myös, ja siellä juuri pitäisi puuttua asioihin, missä näitä puutteita on. Sanoitte oikein, että maataloutta ei pitäisi rankaista, vaan pitäisi palkita niitä, jotka jo ympäristöä suojelevat. Ja tässä on nyt sitten suuri ongelma mietinnössäni. Niin puhuitte vihertämisestä ensimmäisessä pilarissa. Minä totean, että Euroopassa tällä hetkellä näitä ensimmäisen pilarin kompensaatiomaksuja historiallisten maksujen vuoksi on 5 euroa per hehtaari ja sitten enimmäismäärä on yli 600 euroa. Eli ei ole yksinkertaista sanoa, että tämä ensimmäinen pilari täytyy tulla vihreämmäksi, koska kun maanviljelijä saa 50 euroa per hehtaari, kolmasosa pitää vihertää, sitten se on 15 euroa, jos saa 600 euroa, niin 180 euroa siitä. Eli tätä vielä täytyy säätää, että saadaan tämä oikeudenmukaiseksi. No sitten toinen huomio on myöskin tärkeä komission jäsen. Katsoin FAOn tilastoja. Siellä on tilasto maataloustuotannon kehityksestä vuodesta 1976 vuodesta 2008, eli 32 vuoden ajan. Tänä aikana Euroopassa viljantuotanto on noussut prosentilla. Ei vuosittain, vaan tämän 32 vuoden aikana. Muilla maatalousalueilla maailmassa on yli 100 prosentin ja siis melkein 100 prosenttia. Sitten otan, jos otan toisen tilasta, nimittäin lihantuotanto. Se on noussut Euroopassa 6 prosenttia, Aasiassa 387 prosenttia. Nämä luvut täytyy olla mielessä, kun mietimme näitä toimenpiteitä, joilla tuemme eurooppalaista maataloutta. Ja sittenhän 10 prosenttia vielä siirtyy muille maatalousalueille, niin kun ajatellaan ympäristönsuojelua, eläinten suojelua ja maaperän suojelua, niin tiedät, että muilla maatalousalueilla nämä tavoitteet, niillä on hyvin paljon vähemmän merkitystä kuin meillä Euroopassa. Eli täytyy saada aikaan se, että pystymme pitämään tuotannon Euroopassa, koska ympäristö on globaali asia. Ei pidä olla niin, että siihen liittyviä ehtoja on vain eurooppalaisilla ja muut eivät ole sitä kiinnostuneita ollenkaan. Täytyy saada sisäikään järkevät säännöt ja jos itse olette kotoisin maatilalta, niin tiedätte tarkasti, että maanviljelijät pystyy vakuuttamaan puolelleen, kun toimenpiteet ovat asianmukaiset. Täytyy siis saada maanviljelijät myös mukaan ja varmistaa se. Ja kun katsomme nyt Eurooppaa, minä olin äskettäin Suomessa ja näin sitten lähtiessin lentokoneesta osia Suomesta ja ajattelin sitten, että mikä voisi vielä tulla vihreämmäksi Suomessa. Siellä on niin paljon vihreitä maaseutuelementtejä, luonnonelementtejä, että miten siellä pitäisi olla vielä uusia tiukempia sääntöjä. Tunnen muita alueita Euroopassa, joissa toimenpiteet taas olisivat tarpeen. Eli tässä täytyy tehdä suuret erot. Ja hyvä komission jäsen, katsotte lukuja. 27 jäsenvaltiossa on jäsenvaltiota Euroopassa, siellä yli 40 prosenttia maatalousrahasto, maatalousrahoista annetaan ympäristötarkoituksiin, ja sitten on sellaisia, joissa tämä luku on vähemmän kuin prosentin. Eli täytyy huolehtia ensin siitä, että siellä puutumme asioihin, jossa ympäristön osalta tehdään vähän. Se täytyy tulla tavoitteeksemme jota kun ajatellaan maaperä- ja vesien suojelua ja ilmastonsuojelua Euroopassa, niin saadaan ne asiat siltä osin sellaiseen järjestykseen, että jäsenvaltioiden välillä saataisiin aikaan tasapaino, eikä tulisi kilpailuvääristymiä esiin. Puhutte hyvin selkeästi komission jäsen tästä näistä laidunmaista. 2013 mennessä, kun ajatellaan nykyisiä kompensaatiomaksuja ensimmäisestä pilarista, 1,5 miljardia euroa laitetaan peltomaasta niittymaahan, laidunmaahan. Eli laidunmaasta saadaan sama kompensaatiomaksu kuin peltomaasta. Tällaisissa toimenpiteissä näitä, näitä täytyy ottaa huomioon, kun ajatellaan 2013 reformia, koska ne maat, jotka ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin, niitä ei pidä enää rasittaa uusilla vaatimuksilla. Se, missä olen sitten kovasti samaa mieltä, ja ehkä tästä voidaan käydä myös henkilökohtaista keskustelua kanssanne, että Tarvitaan täydentäviä ja yksinkertaistamista. Monilla maanviljelijöillä on vähän ymmärtämistä sitä kohtaan, että esimerkiksi korvamerkinnän eh, kontrolloinnit, niin vielä annetaan sitä rangaistuksia täydentävissä ympäristöehdoissa. Tässä on selkeä ammattikuntaan liittyvä aiko, että joka sitä rikkoo, niin se on huono asia. Ei pitäisi antaa tuplarangaistuksia. Ja tästä olisin teille kovin kiitollinen, jos auttaisitte tässä asiassa, että saadaan yksinkertaistamista. Minä olen samaa mieltä siitä, että tarvitsemme voimakasta terveellistä maataloutta, hyvin hoidettua ympäristöä. Ja yksi ajattelemisaiheen lopuksi. Sana kestävyys tulee metsä- ja maataloudesta. Se ei tule mistään muualta, se, vaan juuri maa- ja metsätalouden harjoittajat ainakin perheyrityksissä, jos satojen vuosien ajan ovat pitäneet tavoitteena, että tämä tila annetaan aivan hyvässä kunnossa eteenpäin kuin mikä se on itsellä ollut. Ja sen vuoksi ollaan oikealla tiellä, kun halutaan kestävää maloutta ja maataloutta, ja toivottavasti saadaan aikaan kanssa hyvää yhteistyötä, että myöskin ma- maanviljelyn keskuudessa vielä löytyy ymmärtämystä. Grazie Albert. Kiitoksia Albert. Sitten Papastankos ja sen jälkeen Osti. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για την ενημέρωση που μας έκανε σήμερα. Kiitoksia komissaari näistä tiedoista ja, ja ylipäätänsä tästä YMP, YMP-huomioista. Toki me olen ihan samaa mieltä. Tarvitaan jonkinlaista eh, evoluutiota, jopa revoluutiota. Niin ikään on tietysti tärkeää eh, muistaa nykyisesti, nykyiset vallitsevat olosuhteet. Eh, esimerkiksi viljelijä, jolla on 50 hehtaaria viljeltyä. Ja sitten taas toisaalta on viljelytä, joilla on vain kaksi hehtaaria viljeltyä. He ovat myöskin ammatimaisia. Mutta sen lisäksi tällä kahden hehtaarin viljelijällä on jotakin muita elinkeinoja, joita on myöskin sitten saatava tukea. Tietysti joten nämä on myöskin otettava huomioon, kun ajatellaan tätä kokonaisuutta. Jos ajatellaan komissaari e, e, e, sitä että pohjaa, jolla on suorastaan, joka kuulostaa näin jos näin sanoi, sanotaan. Tämä vihertäminen on erittäin tärkeä yhteisen maatalouspolitiikan tavoite toki, mutta kyllä siihen kytkeytyy myöskin toinen ulottuvuus. Tämä ulkoinen maa, maan tiede. me täällä yksin ole tässä samaa pallolla. Meillähän on ankaraa kilpailua myöskin muiden alueiden kanssa. Meillä on muitakin ei niinkään vihreitä toimijoita, kilpailijoita, jotka vaan e, jatkavat entiseen malliin, ja silloin me sitten kilpailupoliittisesti jäämme jälki, jälkijunaan. Se, se on niin, niin ikään otettava huomioon. Tämä, nämä kunnianhimoiset tavoitteet vaativat myöskin sitten vastaavasti riittävää rahoitusta meillä sitten on varmaankin alijäämäinen tulojen arvio lähi, Ja näin tämä koko YMPkin saa kokonaan uuden mission, tällaisen ekologisemman ulottuvuuden. E-, eikä tätä voida tietenkään tätäkään perinteistä ulottuvuutta jättää huomiota. Mitä sitten tulee komission ehdottamiin toimenpiteisiin, niistä vielä lopuksi sanoen. Me, me olemme perään, peräänkuuluttaneet tätä ekologista uudistumista ja, äh, ja eri piirteitä siihen liittyen. Nämä äh, tavoitteet äh, on tietysti sopeutettava ilmaston vaatimuksiin täällä Pohjois-Euroopassa. Se on aivan erilaiset sitten taas etelässä, jotka on samassa yhteydessä niputettava tähän komission ehdotukseen – jos ajatellaan äh, viinin, viinin äh, äh, tai öljymäkiä, viinimäkiä tai öljymäkiä, ne on otettava myöskin huomioon. Ne ovat aivan erilaisessa asemassa kuin sitten taas nämä pohjoisen metsät. Kiitoksia kovasti. Papastanko sitten Housling? <clears throat> Herr Kommissar Potocnik, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie hier gekommen sind. Kiitoksia, että olette tullut tänne ja pyritte vuoropuheluun on erityisen tärkeää, että ympäristöala ja maatalous tekevät läheistä yhteistyötä ja on hyvä, että ollaan lähdetty yhteisiin aloitteisiin, koska viime kädessä olemme yhtä mieltä. Että maatalouspolitiikkaa pitää harjoittaa niin, että ei tule yhteen törmästä ympäristötavoitteiden kanssa, 2020 tavoitteiden kanssa, ja että maatalous antaa oman panoksensa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ja tässä täytyy olla rehellisiä ilmastotaseessa eurooppalaisessa maataloudessa. En usko, että osuus olisi vain 10 prosenttia. Uskon, että se on olennaisesti korkeampi, koska täytyy ottaa huomioon myös se, että esimerkiksi kun tuodaan rehua, niin käytetään myös muiden maiden resursseja, jotka ovat täällä meidän ilmastotaseessamme. Ja soija, viljely, käytämme kovaa potentiaalia Etelä-Amerikasta siinä. Eli lopussahan se pitäisi myöskin tulla esiin ilmastotaseessa. Lähestymistapaanne, kun sanotte, että palkitaan sen sijaan, että rangaistaan YMPssä, on myöskin ihan täysin oikea lähestymistapa. Emme Siis jos joku sanoo, että hän haluaa palkintoja, niin sehän on tietysti vapaaehtoista, mutta täytyy niitä palkita, jotka ottavat ympäristöasiat huomioon. Siinä täytyy tehdä suurempia, vahvempia eroja. Tällainen teollinen maatalous, niin sillä on ympäristöongelmia. Sitä ei pidä sulkea siltä silmien ja luonnon monimuotoisuus on ratkaisematon ongelma. Sen vuoksi meidän näkökulmastamme on YMPssä koko ajan painetta muuttaa asioita, mutta tietysti yhdessä maatalous maanviljelyksen harjoittajien kanssa, joille halutaan antaa kannusteita ja myös palkita heitä. Haluaisin puhua vielä yhdestä asiasta, jossa täytyy ajatella uudelleen politiikkaamme. Ja nämä ovat nämä luomulannoitteet, biolannoitteet EU-ssa, biomassan tavoitteet on asetettu mielestäni väärin ja siinä täytyy nyt nähdä, että tässä on ristiriita elintarviketuotannon ja biopolttoaineiden välillä. Se ei ole suurilta osin kestävää. Tässä on korjauksen tarvetta, jota täytyy käsitellä. Ja tässä olen täysin samaa mieltä Täytyy tukea sellaista maataloutta alueella, jossa on tämä laidunmaa ottaa huomioon. Ja tämä koskee erityisesti vuoristoalueita, jotta sitä voidaan sillä aktiivisesti tukea. Eli vuoropuhelu olisi hyvä jatkaa eteenpäin ja yhdessä muotoilla tavoitteita, eikä joutua näihin osa, osin keinotekoisestikin aikaan saatuihin konflikteihin, koska uutta maatalouspolitiikkaa toimeenpanna vain silloin, kun meillä on tuki monilta asiaan liittyviltä ryhmiltä. Ja kun ajatellaan julkista rahaa ja sen antamista julkisiin tavoitteisiin, niin se on se iskulause, jota pitää soveltaa maatalouspolitiikassa. Grazie Martin. Ma- Kiitoksia kovasti ja sitten Mark Tarabella. Monsieur Hyvä komissaari, haluaisin viitata teidän entiseen salkkuunne tutkimuspolitiikkaan, koska vuosina 2004-2009 olitte tutkimuksesta vastuussa oleva komissaari ja te olitte mukana myös muokkaamassa seitsemättä puiteohjelmaa. Ja teillähän oli siinä myös yhtenä painopisteenä ympäristö- ja maatalouspolitiikka. Mehän puhumme nyt kovasti maan ja veden käytön järkevyydestä, biodiversiteetistä, kasviproteiinien viljelystä, ilmastonmuutoksesta ja niin edespäin. Nyt haluaisin tietää, että minkälaista roolia tämä, seitsemännen tutkimuksen, tämä seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma esittää näissä asioissa. Miten se on omiaan ja sen puitteissa tehtävä tutkimus on omiaan parantamaan maatalouspolitiikkaa ja ympäristöä? Grazie, ma... Kiitoksia kovasti. Sitten Jose Pove. Oui, monsieur le... Kiitoksia, komissaari. Niin, teidän esityksenne oli kiintoisa ja hyvinkin rakentava, ja se oli ihan oikeilla jengoilla. Yksi asia, joka minua huolettaa, on se, että Joskus jopa kolmekin komissaaria puhuvat ikään kuin yhdellä äänellä samasta asiasta, ympäristöstä, elintarviketurvallisuudesta ja niin edespäin. Ja välillä tästä tulee vähän tilkkutäkkimäistä tästä asiasta, jonka pitäisi olla yhtenäinen kokonaisuus. On todettu, että meillä on ympäristöongelmia. Se ei ole mitään tuulesta temmattua puhetta, vaan se on ihan totta. Muun muassa mehiläiset kokevat joukkokuolemia. Mm, tämä johtuu muun muassa petrokemian teollisuudesta, tämä johtuu GMOista ja torjunta-aineista. Tästä on turha nokkaa koputtaa, tämä on totta. Me emme tule saamaan vihreää ymppiä niin kauan kuin torjunta-aineita ja kemian teollisuutta eh, esiintyy. Sitten markkinoista. Me emme voi vihertää ymppiä ainoastaan avuin ja tuin. Maaseudullakin täytyy ottaa huomioon markkinoiden todellisuus. Ja maanviljelijän työn täytyy olla kannattavaa. Meidän täytyy mahdollistaa se, että maan viljelijät voivat toimia niin, että voivat toimiessaan ö, tienata ja suojella ympäristöä. Siksi onkin ihan päivänselvä asia, että me emme saa ö, ympäristöä kunnioittavaa maatalouspolitiikkaa, jos maanviljelijät eivät pysty elämään viljelyllä. Me olemme jo ylittäneet sen tuottavuuden tason, joka riittäisi turvaamaan elinta- elintarvikkeet ihmisille. Ei ole mitään järkeä enää tuottavuutta lisätä, mutta sitä täytyy tasapainottaa etelän ja pohjoisen välillä. Ja jos me haluamme vihertää ymppiä, niin hyvähän se on, mutta meidän täytyy olla lujina ja tiukkoina täydentävien ympäristöehtojen osalta, myös tuontituotteiden osalta. Eli tämä asia täytyy ottaa ottaa myös VTOssa esiin. Ei vetele se, että Euroopan unionissa näitä täydentäviä ympäristöehtoja pidetään jonkinlaisena muuttujana, joka toteutuu Euroopassa, mutta ei muualla. Kiitos. Grazie, Jose. Kiitoksia, Jose. Sitten Luis Capula Santos. Muito obrigado, Senhor Comissário. Também queria saudar a sua presença aqui. Kiitos komissaari ja tervetuloa minunkin puolestani sosiaalidemokraattisen puolueryhmän nimissä. Tervetuloa myöskin. Ympäristö ja maatalous eivät oikein ole hyvin istuneet yks, yhteen viime vuosina. Ovat olleet lähinnä sukset ristissä. Jos ajattelen omaa maatani, kotimaatani Portugalia, me, me esimerkiksi ää, tulemme aina luetelleeksi tämän käytettävät maatalouden tuotantovälineet, rehut, näin poispäin, tuotannon parantamiseksi. Ja vasta viimeksi kuluneen parinkymmenen vuoden aikana maatalous ja ympäristö on jotenkin nivoutettu yhteen täyden toisiaan täydentäviksi toimiksi. Ja tällä tiellähän on myöskin tulevaisuudessa jatkettava ja nyt kun äh, käymme YMPn uudistamiskeskustelua, äh, nämä seikat ovat ilmiselviä. Äh, ympäristön suojelussa on otettava huomioon myöskin viljelijäväestön toimeentulon takaaminen ja myöskin sitten varmistamaan maanviljely tulevaisuuden kannattavaksi elinkeinoksi. Samassa yhteydessä haluamme suojella maaperää, biodiversiteettiä, metsän, metsiä, e, energiakirjoa, vesi, veden laatua. Kaikki nämä on huomio, otettava huomioon YMPssä, kun muistetaan, miten esimerkiksi öljyn hinta jatkuvasti nousee. Ja YMP vaatii myöskin sitten riittävän rahoituksen. Se on aivan ensiarvoisen tärkeää kaikkien kansalaistemmekin kannalta. Meidän, me, me halua tässä vain vasta kansalaisten huutoon ja valituksiin siltä osin, vaan meidän täytyy myöskin todellakin pystyä varmistamaan maatalouden kannattavuus tulevaisuudessa ja varmistaa sen suoja tulevaisuudessa. Sosiaalidemokraatit tarkastelevat YMPtä kaikilta ympäristöpoliittisilta kanteilta. Olemme todellakin sitoutuneet tähän ja tämä vasta, vasta tuota, haluamme myöskin sitten, että reaktiot ovat suhteessa ongelman laajuuteen. Ja, oteta, ja myöskin viljelijäväestön sana, sana on kuultava kaikissa yhteyksissä. Luis Capula Santos. Kiitoksia. Ja sitten Norsman ja sitten varapuhemiehemme. Danke, Herr Kommissar, dass Sie hier sind. Und... Kiitoksia komission jäsen, että olette paikalla. Ja tarjoatte uuden näkökulman tähän nykyiseen keskusteluun. Se, mikä minua ihmetti ja yleensäkin ihmetyttää koko tässä keskustelussa maatalouden vihertämisestä tai paremmista ympäristönormeista, niin se, että myöskin te ette juuri ollenkaan viitannut välineeseen, joka on vihertämisen vihertämisen väline on vapaaehtoiset ympäristötoimenpiteet, nehän ovat toisessa pilarissa. Niitä on ollut jo 20 vuoden ajan noin. Ja on monia esimerkkejä Euroopan unionissa, joista näkee, että tämä väline toimii erinomaisesti. otteeseen tästä jo puhui, on sitten asioita, joissa ei toimi ollenkaan, kun valtio ei tarvitse tarjoa tällaista ympäristöpolitiikkaa ja, tai toimintaa ja viljelijät ovat niitä vastaan. Ja sitten suhde niiden välillä, jotka tekevät eniten, ja niiden valtioiden välillä, jotka tekevät vähiten, niin se on noin yhden suhde kymmeneen. Ja minä olen sitä mieltä, että jos puhumme vihreämmästä maataloudesta, niin olisi, pitäisi alkaa siellä, jotka nyt ovat niitä huonompia. Minun oma alueenihan on tällainen alppialue, vuoristoalue. Jos siellä toteutetaan sellaisia asioita, joista puhuitte, siirretään asioita ensimmäiseen pilariin pakollisena vihertämisessä, niin Sitten niitä ei voida maksaa toisesta pilarista vapaaehtoisesti, vapaaehtoisena toimina. Ja silloin tapahtuu se, mistä esittelijä puhui, eli niin Nurmen osalta ei tule käyttöön juuri ollenkaan tätä ensimmäistä pilaria. Tässä ympäristö häviää eikä saa mitään. Silloin on menty jopa askel taaksepäin. Ja kun puhutaan vihertämisestä, niin pitäisi katsoa, että mitä jäsenvaltiossa oikeasti tapahtuu tällä hetkellä, mikä on lähtötilanne. Eli pitäisi miettiä sitä, että maatalousympäristöohjelman intensiivisemmäksi tekeminen ehkä olisi parempi tapa, vapaaehtoinen, ja on hyvin monia esimerkkejä Euroopassa, jotka voivat olla parhaiden käytäntöjen esimerkkejä, joista voidaan oppia, jos halutaan tehdä maataloudesta vihreämpää. Kiitoksia sitten varapuheenjohtaja Paulsen. Kiitos, herra puheenjohtaja, ja kiitos komissaari olen erittäin iloinen, suorastaan onnellinen siitä, että nyt yhtäkkiä puhutaankin maa, maanviljelystä resurssina, voimavarana ympäristökeskustelussa. Tähän, tähän asti maa- ja metsätaloutta on nimitetty ympäristölle rasit, rasitteeksi. No ok, no näinkin voi tietysti olla, mutta samassa yhteydessä suurin osa, suuri osa ratkaisusta eh, eh, näihin todella vaikeisiin eh, globaaleihin eurooppalaisiin matkailuihin ongelmiin piilee nimenomaan viljelijöiden käsissä. Komissaari suokoot antaaksi, anteeksi tätä oikein pidä tästä. Tarvitsemme kokonaisvaltaisen, kokonaisvaltaisen näkemyksen, tarvitsemme kaiken kattavan keskustelun, jotta näkisimme, miten nämä eri asiakohdat, mistä keskustelemme, miten ne asettuvat tähän suureen kokonaisuuteen ja yhteyden niiden välillä. Ja meidän pitää puhua yhdestä isosta kokonaisuudesta, joka minusta on erittäin tärkeä, joka usein pääsee unohtumaan. Eli tämä kytkentä, tapahtumaketju maatalouden ja kaupunkien välillä. Väestö kasvaa, sen me tiedämme. Me tiedämme, että maaltapako jatkuu kautta maapallon entistä vauhdikkaampana. Tänä päivänä jo asukkaistamme asuu jo kaupungeissa, jo tässä vaiheessa. Tarvitaan elävää maaseutua, jossa nykyaikainen elämä lainausmerkeissä on mahdollista, jotta voisimme sitten hillitä tätä kansainvaellusta maalta kaupunkeihin. Mutta meillä on myöskin tällainen biologinen ympäristö, lähiympäristö, josta olemme erittäin yksimielisiä. Me tuotamme ruokaa, elintarvikkeita, elintarvikkeita. me tavaraa ajetaan kaupunkiin suurissa, suurina karavaaneina, rekkakaupoin, rekka, lasteittain. Katsokaapa vaan, kuinka paljon tänne Brysselinkin tätä tavaraa ää, rekoissa tulee. Ette voi vastata tähän kysymykseen, miten me voisimme tämän, ää, miten voisimme tämän estää, pysäyttää. Meidän pitää kyetä ää, huolehtimaan biologisesta jätteestä. Ää, ää, meidän täytyy huolehtia siitä, että, että, me, että, että saamme sitten ää, ää, sitten taas vastaavasti puhdasta, puhtaita elintarvikkeita. Ja tämän kierro, kiertokäynnin on jatkuttava. Voisin tässä jatkaa loputtomiin, mitä tapahtuisi, jos äh, tämä kierto äh, saadaan äh, toimimaan. Siitä saa energiaa ja siitä saa huomattavasti enemmän viljelykelpoista hedelmällistä maaperää. maaperää. Se voisi antaa mahdollisuuden myöskin lannoittaa peltoja tavalla, joka ei vahingoittaisi pohjavesiä eikä merialueelta. Mutta eikö nyt, hyvät ystävät, kannattaisi lopultakin käynnittää keskustelua tästä kokonaiskuvasta ennen kuin ryhdymme tekemään päätöksiä er-, irrallisista yksityiskohdista, erillisistä yksityiskohdista. Kiitoksia. Sen jälkeen Giovanni Lavia ja sitten Bremer. Presidente, vorrei rivolgermi al commissario Potocnik Eh, più che investe di... Haluaisin käsitellä muutamaa kohtaa, joista Potocnik puhui. Enemmänkin valiokunnan jäsenenä. Niin neuvostossa täytyy, haluan sanoa, että neuvostossa täytyy hoitaa eräs budjettiin liittyvä asia – YMPn osalta. Se on arkaluontoinen asia, kun katsotaan uusia rahoituspuitteita, näkymiä. Niin asiakirja on ollut kierrossa jonkun aikaa koskien näitä asioita. Ja ennen kuin tuli uusi komissioiden, komission jäsenten kollegio, siinä oli epävirallinen asiakirja, jossa oli suuria leikkauksia YMPn osalta. Nyt on nähty kirje, viideltä pääministeriltä. Ja neuvostossa halutaan asettaa katto, prosentin katto kasvulle. Ja haluan sanoa, että yhteinen maatalouspolitiikka on mukana perussopimuksissa. Se on täysin EU-politiikkaa. Eikä voida nähdä tulevaisuutta EUlle ilman, että jatketaan sitä, että on vahva yhteinen maatalouspolitiikka. Tällä hetkellä YMPssä pyydetään enemmän väliintuloja. Sen lisäksi, että ruoan tarjonta varmistetaan ja elintarviketurvallisuus Euroopan kansalaisille. Pyydämme enemmän ohjausta ympäristön osalta, julkisen hyvän suojelua ja varmistaa, että YMP pystyy täyttämään tiukemmat tavoitteet kuin aiemmin. Mutta ei, toisaalta ei voida vaatia maanviljelijöiltä enemmän ja samaan aikaan asettaa heidät kansainvälisesti huonompaan kilpailuasemaan. Eli niissä uusissa rahoitusnäkymissä ja monivuotisissa rahoituspuitteissa täytyy varmistaa, että maatalous saa tarpeeksi resursseja. Tässä me olemme sanoneet, että ei pidä tulla vähempää resursseja kuin tällä hetkellä on. No sitten viimeinen kohta, niin tiedän, että paljon aikaa ei ole. Se liittyy yhteyksiin maatalouden ympäristön välillä. Palaan siihen, mitä Albert Deskin sanoi. Hän puhui siitä, miten on suuria eroja Euroopassa. On joitakin maita, jotka ovat ottaneet vihertämiskäytäntöjä mukaan. Tai on niitä, jotka ovat vasta lähteneet liikkeelle, toiset ovat käyttäneet 40 prosenttia vihreää. Puhuttiin vihertämisestä ensimmäisessä pilarissa. Tässä parlamentissa olen nähnyt meidän keskusteluissamme, että tämä parlamentti on sitä vastaan, että monimutkaistetaan järjestelmään. Se haluaa yksinkertaistamista. Ja komissio puhuu tästä myöskin tiedonannossaan. Miksi ei katsottaisi sitä, että siirryttäisiin ensimmäisessä pilarissa sitä, että voitaisiin mennä suurempaan yhtenäisyyteen kun kastaan 20, 30, 40 prosentin verotusta toisen, prosent, toisen pilarin osalta. Eli ensimmäinen pilari siinä oli siirrottaminen tuotannosta tuen osalta. Ja maat olisivat silloin sitoutuneempia näihin toimiin. Kiitoksia. Seuraavaksi Reimers. Kiitoksia. Minäkin olen iloinen siitä, että olette täällä vieraanamme. Ensimmäiseksi haluaisin äh, todeta, että maatalous- ja ympäristöpolitiikan kannalta on tärkeää, että me perustamme päätöksemme faktoille eikä sellaiselle äh, mututuntumalle. <clears throat> Meidän pitää äh, huolehtia siitä, että meillä on luvut kohdallaan ja sen perusteella sitten hahmotamme tämän tulevaisuuttamme. Jos ajatellaan äh, tätä elintarviketuotannon kasvun äh, tarvetta ja ympäristön suojelua, äh, täytyy katsoa, ettei kumpikaan lue toista korville, vaan että etenemme rinta rinnan, jos ajatellaan vaikka u- <clears throat> u- uutta teknologiaa, uutta lisää tieteellisyyttä myöskin maatalouteen. Sitä kautta voidaan kehittää sitten välineitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jossa edetään rinta rinnan eikä taistella toinen toisiamme vastaan. Samoin myöskin tätä, tämä, että, että nämä maatalous on ympäristön uhka, ei sen tänä päivänä enää niin ole. Päinvastoin ehkä noin, noin taloudellisesti maatalous ja viljelijävälineinen tekee jo huomattavasti enemmän työtä ympäristön ja vaikkapa eläinten suojelun saralla kuin on kuviteltu. Ja tämä on sitten tulevaisuudenkin tie maataloissa. Ja tässä myöskin viljelijälle on annettava mahdollisuus luoda työvälineet itselleen. E Kiitoksia.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 Ähm, polttoaineesta olisi biopolttoaineista tai bio, biopolttoainekasveista peräisin. Eikö tämä johtaisi hiilidioksidin nousuun eikä laskuun? Grazie, onorevole. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Delange. very much, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ihan lyhyt kysymys tänne loppuun, komissari. Keppiä vai porkkanaa? Me kaikki pyrimme löytämään sellaisia tilanteita, joissa kaikki voittavat, maanviljelys, biodiversiteetti, ympäristö, mutta on kaksi tapaa saada aasi liikkeelle. Yksi on rankaisu, pidempi täydentävien ympäristöehtojen luettelo, rankaisut, jos sääntöjä ei noudateta, mutta ehkäpä sitten toinen vaihtoehto olisi rohkaiseminen, palkintojen antaminen. Mikä on teidän näkemyksenne keppi versus porkkana kysymyksestä? Grazie, onorevole. Kiitoksia kovasti. Sitten vielä Michel Dante. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että kutsutte paikalle ympäristöasioista vastaavan komissaarin. Tässä on kyse tärkeästä dialogista meidän välillämme, tavallaan tietysti myös tietynlaisesta taistelusta, mutta meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että maatalous toimii mitä tulee täydentävien ympäristöehtojen toteuttamiseen, meillähän on useita hallinnollisia äm, säädöksiä, jotka ovat ehkäpä hiukan irrallaan realiteeteista. Meidän tulisi kuitenkin myönteisellä tavalla rohkaista maanviljelijöitä kunnioittamaan ympäristöä ja siihen liittyviä sääntöjä. Eli miten teidän mielestä me voisimme päätyä sellaiseen tukipolitiikkaan, joka olisi todellakin tukeva, rohkaiseva eikä vain pakottavaa. Grazie, Michel, grazie. Kiitoksia kovasti, kiitoksia kaikille. Uskoakseni komissaari Janec Potocnikilla on nyt piirtynyt silmiensä eteen aika mittava valokuva tilanteesta siitä, mitä kollegat ovat mieltä asiasta. Nyt annan teille mahdollisuuden vastata eri kysymyksiin ja kommentteihin. Thank you. Uh, thank you for uh, your contribution. Kiitoksia teidän keskustelupanoksistanne. Kiitoksia vielä enemmän siitä, että saan mahdollisuuden selittää yksityiskohtaisemmin. Vapaasti puhuen. Ensin haluaisin selittää teille ympäristöpolitiikkaa, että minkälaisena olen sen nähnyt, siis yksinkertaistamista, mutta ei se ole kaukana teollisuudesta. Minkälaisena näin sen ennen kuin tuli virkaa ja miten näin sen nyt? On paljon lainsäädäntöä EU:ssa, joka liittyy ympäristöön. Eli on aika vakaa laaja osuus, jota valveran uudelleen siellä ja täällä, mutta perusta on kunnossa. Maaperädirektiivistä en halua kuitenkaan nyt aloittaa keskustelua, se voisi olla poikkeus. Tämä se tilanne on. Mutta miten tämä lainsäädäntö on saatu aikaan? Kaikki teolliset toiminnat kehittyivät niin kuin kehittyivät. eikä kukaan ottanut huomioon muita asioita. Ja lopulta tultiin tilanteeseen, jossa todettiin, että ilmalaatu ei ole hyvä, vedenlaatu ei ole hyvä, jotain täytyy tehdä, että saadaan hyvät laadut takaisin. Ja sen takia otettiin käyttöön aika tiukkaa ympäristölainsäädäntöä, joka tuli ympäristö- ja terveyshuolista esiin. Tosiasia oli se, että tultiin liian pitkälle, ja jos haluttiin palata jutussa taaksepäin, niin tuli sellaista lainsäädäntöä, joka oli sen mukaan ristiriitaista. Piti muuttaa olemassa olevia rakenteita ja toimia. Ja täytyy ottaa jossain kohdin taka-askeleita ja suunnata sitä taaksepäin. Nyt tämä ympäristölogiikka halutaan integroida muihin toimiin niin suuressa määrin ja niin aikaisin kuin mahdollista, koska on perustavanlaatuisen tärkeää se, että ymmärrämme, että tällä vältetään ensinnäkin sitä, että tulee myöhemmin esiin suuria ongelmia ja suuria ongelmia, jotka liittyisivät rangaistukset sellaisen lainsäädännön osalta, joka kuitenkin on eurooppalaista lainsäädäntöä, pidämme sitä tai emme. Esimerkiksi ympylainsäädäntö ja vesipuitedirektiivi. Se on laki Euroopassa. Vesipuitedirektiivistä täytyy toteuttaa vuodesta 2012 lähtien yksi vaatimuksesta siellä on, että kaikki maat 2015 vuonna, heillä pitäisi olla kaikki vedet hyvässä kunnossa. Se on eurooppalaista lakia. Jos ei oteta huomioon sitä, että kun käsitellään liikennettä, energiaa tai erityisesti maatalouspolitiikkaa, jos me edes ajattele täydentäviä ympäristöehtoja siinä yhteydessä, niin tehdään suuri virhe, koska voin taata teille, että viiden vuoden päästä tulee olemaan, koska täytyy valvoa jäsenvaita. Tulee rikkomuksia, jotka ovat selvästi olemassa olevia käytäntöjä vastaan, jotka ovat paljon kipeämpiä, eikä tämä ole se tie eteenpäin pyritään välttämään mahdollisia tulevaisuuden konflikteja, joiden nähtäisiin olevan tulossa. Tämä integroitu tai ajatettu politiikka siis. Minä nyt en lähde mihinkään ympäristöbudjettikeskusteluun. 2,2 miljardia, se tällä hetkellä on 2,3 miljardia seitsemän vuoden ajalle, joten se ei ole kovin suuri budjetti mutta en yritä saada ympäristöbudjettia, koska mielestäni se oli täysin perustavallisesti väärin. Täytyisi yhteenliittää politiikat ja maatalouspolitiikan kautta pitäisi yhdistää kaksi tavoitetta samaan aikaan. Se on se koko idea siinä. Että ajattelisimme näin no, tätä laajempaa, laajemmassa mielessä tätä suuntaa. Jäsenvaltiot, monet teistä mainitsitte, tai jotkut jäsenvaltiot siis suoriutuvat paljon paremmin kuin toiset. Se on tosiasia. Ja mikä on sitten ristiriitainen tilanne, johon täytyy kiinnittää huomiota kaikkien meidän yhdessä, huolimatta mahdollisista kehityssuunnista. Ne maat, jotka tällä hetkellä käyttävät parhaiten toista pilaria, niillä on tietysti epäilyksiä siitä, onko hyvä laittaa se ensimmäiseen pilariin. Mutta kerron teille, että miksi logiikka on minun mielestäni aika yksinkertainen. Ensinnäkin jokaisen maanviljelijän, jokaiselle maanviljelijälle se on pakollista EU:ssa. Eli jos minä kerään kultakin teistä yhden euron, niin lopussa Euroopassa on 500 miljoonaa euroa, jolla on vaikutusta. Jos jokaiselta maanviljelijältä kerätään vähän, jotka ajattelevat, että voitaisiin tehdä näin ja se olisi pakollista, niin vaikutus olisi suuri. Ei se ole toista pilaria vastaan ja tietysti aika selvästi sanoa, että miksi toisen pilarin pitäisi olla ja miksi se tarvitaan tulevaisuudessa. Mutta olisi kovin tärkeää, että tarvitaan tähän askeleen, koska meillä on ainutlaatuinen historiallinen tilaisuus. Ei olla koskaan oltu niin lähellä jotain sellaista, joka mielestäni olisi tärkeää. Muuten, jos katsotaan näitä kysymyksiä, joita tietysti katsomme kukin eri suunnastamme, vesi, luonnon monimuotoisuus, Luonnon monimuotoisuus on kovissa vaikeuksissa Euroopassa. Meillä on raporttimme vuodelta 2010, jossa sanotaan, että sitä menetetään kovin nopeasti. Sen vuoksi valtioiden johtajat ovat hyväksyneet viime vuonna aika tiukat sitoumukset siitä, mitä täytyy tehdä. Biodiversiteettistrategia taitaa tulla 4. toukokuuta julkaistaan. Siinä pyritään käsittelemään näitä asioita, jos olemme vakavissamme siitä, että luonnon monimuotoisuuden häviämistä täytyy jarruttaa. Sama vesi veden kanssa. Tiedämme kaikki, että vedestä tulee tulevaisuudessa erittäin tärkeä asia. Torstaina perjantaina olin vierailulla Kreikassa. Yli 80 prosenttia käytetään siellä eh, maataloudessa vedestä. Siis se on tosiasia. En sano, sano onko se hyvä vai paha. Sano vain, että Yhteys on hyvin suuri ja se yhteys täytyy ottaa vakavasti huomioon. Yksi asia, jonka herra Desotti esille, oli se, että saadaan maanviljelijät mukaan tähän. Toivottavasti sanoin tarpeeksi selkeästi alussa. Ei ole minun ajatukseni se, että saataisiin parikaiden meidän ja maanviljelijöiden väliin. Ei se koskaan toimi sillä tavalla. Täytyy sanoa selvästi se, että arvostamme oikein kovasti sitä, että he tekevät työn, tarjoavat meille ruokaa ja tekevät sen erittäin hyvin. Ei pelkästään niin, että taistelemme ympäristön puolesta. Mutta toisaalta, jos ollaan samaa mieltä siitä, että yli puolet maasta on maanviljelysmaata ja jos ollaan sitä mieltä, että jonkun täytyy hallinnoida sitä maata myös luonnonmuotoisuus. näkökulmasta, niin eikö se ole hyvä, että maanviljelijät tekevät eikä muu. He ovat jo siellä paikalla ja olemassa. Eli on tärkeää, että he tekevät sen työtä, joka on tarpeeksi kaikille, mutta että he saavat meiltä maksua siitä, että he huolehtivat tästä julkisesta hyvästä, koska ei se koskaan huolehdittuisi markkinoiden puolelta. No sitten puhuttiin paljon säästämisen ajoista ja leikkausbudjeteista. Valitettavasti tilanne budjetin kanssa on niin kuin se on. Ja siitä tulee vaikka keskustelu. Tämä täytyy sanoa avoimesti. Tällainen monetasoinen strategia, että raha käytetään tällaisiin monitasoisiin tavoitteisiin, on se asia, joka meillä on käsissämme, jos haluamme käsitellä niitä kaikkia asioita, joita haluamme käsitellä. Meidän, meidät pakotetaan myös ajattelemaan innovatiivisia rahoitusratkaisuja, tiedän sen ihan selkeästi. Mutta vaikka, tai silloinkin kun puhutaan, tai kun minä vastasin tieteestä ja tutkimuksesta, niin alleviivasin sitä, että ei ole reilu vertailu se, että ver- verrataan maatalous ja tutkimus- ja tuotekehitys osa budjetista maataloudessa on 100 prosenttia, julkista rahaa Euroopassa tutkimuksen ja tuotekehityksessä vain 5 prosenttia. Ennen kuin Myöskin jos haluamme suojella muita intressejä, täytyy olla rehellinen tämän maatalouspolitiikan rahoitusmuodon kannalta. No, tikkuja ei kun keppiä porkkana, anteeksi, Esteri ja Herra Hausling. Keppiä porkkana politiikka siinä seurataan, noudatetaan juuri niitä asioita, jotka mainitsin alussa. Jos mennään integraation tietä, niin tietysti mennään enemmän porkkanapolitiikan kautta kuin jos mennään ympäristölainsäädännön toimeenpanon vaatimusten kautta tiukasti, koska se on se keppi. On aika monia maita, joilla on vaikeita ongelmia tiettyjen direktiivien typpidirektiivin osalta esimerkiksi. logiikan muuttuminen kepistä enemmän porkkanaan olisi hyödyllistä kaikille. Mitä sitten Kun vastasin seitsemästä tutkimuksen puiteohjelmasta, yritimme muotoilla tutkimuspolitiikkaa, että siinä olisi monia yhteen sitoutuneita linkkejä Ympäristö oli tärkeä yksi kymmenestä pilarista, mutta suurin osa tehtiin liikenteessä, energiassa, materiaaleissa ja niin edelleen. Minä olin yksi niistä, jotka olivat tietopohjaisen biotalouden kannalta. Ja tämä yhteys, että tiedetään enemmän ja käytetään sitä paremmin tulevaisuudessa on myöskin hyvin tarpeen. herra Bow myös. Eh, Bove. En olisi tätä ideaa vastaan, että tuodaan tänne enemmän komission jäseniä. Mutta se, mitä yritän tehdä, että tehdään työtä käsi kädessä muiden komissiojäsenten kanssa. Choloksen kanssa meillä on koko ajan kokouksia. Me kolme olemme myös allekirjoittaneet yhteisen kirjeen. Se kertoo meille, että ei ole eroja komission sisällä. En sano, että kaikesta on oltu tietysti samakaan mieltä. Olemme viimeistelemässä tätä sopua ja sopimusta. Uskoisin enemmän niin, että löydetään erot talomme ulkopuolelta, erityisesti neuvostossa, kuin itse asiassa niitä löydettäisiin sisäpuolelta komissiossa. Kauppasopimukset, VTO, kyllä, tärkeitä osatekijöitä. Olen samaa mieltä kyllä sen kanssa, kun ajatellaan esimerkiksi Merkosuuria. Olen koko ajan vaatinut vahvoja ja järkeviä säännöksiä kolmansien osapuolien kanssa. Teillähän sitä yhteistyötä tässä myös komission Hohlentin ja Joloksen kanssa niin, että vaikutusten arvioissa esille tulleet asiat otetaan huomenneuvotteluissa. neuvotteluissa. Tämä työ on vielä meneillään, siitä en voi sanoa sen vuoksi enempää, mutta olen kyllä sitä mieltä, että nämä ovat ne pointit, jotka täytyy ottaa myös huomioon. Then, um, protect income of farmers, uh, of course, yeah. Uh, I, I almost don't dare to pronounce anymore. Mr. Kupula Maanviljelijöiden tulojen suojeleminen. Kapulos Santos sanoi sen, olen täysin samaa mieltä. Se on osa jota meidän täytyy myöskin arvioida. Vapaaehtoiset ympäristötoimet on näin. Se on jotain sellaista, jos on lainsäädäntöä lopulta, ja nitraatit ja vesi ja muut lainsäädännöthän on ja tulee, jos lainsäädäntöä on niin lopussa ei ole kysymys siitä, että käsitelläänkö asiaa vapaaehtoisesti vai ei. Sitä täytyy käsitellä pakosta. Ja se, mitä tässä tarjotaan, on kompensaatiota etukäteen maksuina siitä, että he eivät lähde johonkin sellaiseen, jota täytyisi käsitellä sitten suoraviivaisen lainsäädäntömettelyn kautta. Ja siihen minä olen sitoutunut menemään perussopimusten pohjalta. Eli periaatteessa en ole koskaan Pitää vapaaehtoista vastaan. Mutta periaatteessa meillä tässä on mahdollisuus ja myöskin se tällainen tilanne, joka saadaan aikaan siitä tosiasiasta, että vapaaehtoisuus toi meidät siihen tilanteeseen, että monet jäsenvaltiot eivät tee asioita asianmukaisella tavalla. Eli täytyy miettiä, miten päästään tästä pakolliseen. Rova Pousseen Teidän keskustelupanoksenne oli erinomainen mielestäni, kun puhuitte maaseutualueiden elossa pitämisestä. Se on minullekin pakko ja tärkeä asia. Otitte esille myös jotain, joka on myöskin minun sydäntäni lähellä, että miten paljon jätettä ja jätteeksi vähän ruokaa meillä on Euroopassa. 179 kiloa per vuosi per kansalainen, puoli kiloa päivässä. ensin käytetään energiaa sen tuottamiseen, sitten käytetään energiaa sen kierrättämiseen ja niin edelleen. Eli kyllä tässä voitaisiin pärjätä vähän paremmin tässä suhteessa ja olen täysin samaa mieltä kanssanne, että tarvitaan kattava lähestymistapa, holistinen lähestymistapa. Sitä yritän noudattaa tässä yleisessä politiikassamme. Tämä nykyinen keskustelu tai tämä päiväinen keskustelu on osa sitä, koska mielestäni tämä on osa samaa juttua. Seuraava Lavia. Siellä. 24 paikalla. Otitte esille kysymykset, jotka liittyvät budjettiin. Mielestäni olen ne selittänyt jo aika selvästi, mitä niistä olen mieltä. Joten keskustelu ei ole mikään yksioikoinen. Mutta haluaisin, että ymmärtäisitte, että Mielestäni ei voida nähdä ympin rahoitusta taattuna, siitä tulee kovat keskustelut. Mutta siinä mielessä uskon, että ympin vihertäminen olisi vahva argumentti sen puolesta, että se saadaan pidettyä vahvalla osalla budjetissa. Ja se on argumentti, joka toimisi teidän puolestanne, koska julkisen hyväksyntä ympäristöpolitiikalle no- noin yleensä on aika korkea. Rob Reims. Olen täysin samaa mieltä. Tekniikka, koulutus ovat kaksi avainsanaa. Usein aliarvioidaan se, että miten paljon menetetään, kun ei ole tietoa oikealla tasolla. Sitten biopolttoaineet. Kuten tiedätte, meillä on tai oli, sarpuhan se oli, mutta ennen sitäkin oli kysymys siitä. Biopolttoaineet. En voi sanoa, että olisi tavoitteita, koska niitä on. Tosiasia, että se keskustelu, joka jo oli edellisessä komissiossa, niin minä puhun kovasti sen puolesta, että olisi toisin ja kolmannen sukupolven biopolttoaineita, Tietää hyvin, että, että kolmannessa sukupolvessa täytyy olla varovainen. Ja niiden täytyy olla käytettävissä oikeasti. 2012 on se, kun täytyy arvioida uudelleen komissiossa tilannetta ja sitten keskustella siitä tulevaisuuden osalta, en tiedä. Mutta haluan vain sanoa, että minulle lähestymistapa biopolttoaineisiin käy tämän laajojen horisonttien kestävyyden logiikan kautta ja siltä perusteelta päätetään sitten, miten mennään eteenpäin. Uskon, että biopolttoaineella voi olla tärkeä osa tulevaisuudessa, mutta kestävyys, se on se kriteeri, jonka perusteella niitä pitää arvioida. Tässä se taitaa periaatteessa olla, koska tässä jo implisitisesti vastasin yhteen vielä jäljellä olevaan kysymykseen. No, nyt meillä on hyvä mahdollisuus tehdä jotain tavalla, joka hyödyttää teitä ja hyödyttää myös minua. Ja siinä mielessä tarjoan yhteistyön kättä ja olisin tyytyväinen, jos sen... Jos tarttuisitte siihen. Grazie davvero, caro. Kiitoksia kovasti, hyvä komissaari Janet Spotocnik. En ainoastaan kiitä teitä siitä, mitä vastasitte, vaan kuinka vastasitte ja osoititte ö, olevanne kuulolla maatalousyhteisön suuntaan. Nämä ovat monimutkaisia haasteita, jotka vaativat myös vahvoja toimia. Haluan kiittää kovasti että esititte meille oman näkemyksenne yhteisestä maatalouspolitiikasta. On erittäin tärkeää, että tässä valiokunnassa saamme keskustella myös sellaisista asioista kuin elintarvikkeiden haaskaamisesta elintarvikeketjussa. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita. Olen iloinen, että tekin kiinnititte siihen huomiota. Kiitän teitä siitä. Ja nyt hyvät kollegat, pidämme pienen minuutin tauon, jotta voimme saatella komissaarin ulos ja sitten jatkamme.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 Menemme kohtiin neljä ja viisi esityslistasta. Niitä käsitellään yhtä aikaa. Ensinnäkin maataloustuotteisiin sovellettavat laatujärjestelmät ja kaupan pitämistä koskevat vaatimukset, sitä koskeva asetus 1234 2007. Esittelijä on Garcia Perez, joka tulee esittelemään meille eh, mietintö jotka eh, kahdesta lainsäädäntöehdotuksista, jotka muodostavat laatupaketin. Tämä on yksi meidän valiokuntamme tärkeimpiä asioita uuden Lissabonin sopimuksen lainsäädäntöpuitteissa, joten tulemme kiinnittämään tähän kovasti huomiota ja pidämme huolen siitä, että meidän valiokuntamme välittää koherentin ja vahvan viestin, joka onkin tarpeen neuvoston kanssa keskus, keskulta, keskusteltaessa. Ähm Garcia Perez on pyrkinyt selventämään lainsäädäntötekstiä ja hän on ehdottanut muun muassa uudenlaisia laatuilmaisuja, jotka liittyvät muun muassa vuoristoviljelyn tuotteisiin ja muuhun vastaavaan. Meillä on täällä komission edustajana Dormal ja toinen henkilö. Ja sen jälkeen, kun olemme kuulleet sekä esittelijän että komission edustajien näkemyksiä, niin käymme keskustelua. Tarkistusten jättöpäivä on 3. toukokuuta 2011, hyväksyminen valiokunnassa 20. kesäkuuta. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Muchas gracias, señor presidente. No es la primera vez eh, que... Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tämä ei ole todellakaan ensimmäinen kerta, kun me keskustelemme tästä asiasta, laatupaketista tässä valiokunnassa. Me kävimme ensimmäisen mielipiteiden vaihtosession jo jokin aikaa sitten ja nyt keskustelemme varsinaisista mietintöluonnoksista. Kuten aiemminkin on todettu, niin mielestäni komission ehdotus ja sen tavoitehan on vahvistaa ja yksinkertaistaa tämänhetkistä järjestelmää. Se on hyvä. Ja siinä onkin otettu, otettu vaarin monista niistä seikoista, joita parlamentti on korostanut aiemmin. Mutta on myös sellaisia seikkoja, joita, jotka eivät ole vielä tulleet täysin katetuiksi, jotka kuitenkin mielestämme tulisi sisällyttää tähän asiakirjaan. Kun laadin tätä asiakirjaa, niin kävin useitakin kokouksia komissa- komission ja neuvoston ja itse alan kanssa niin, että saatoin luoda tasapainoisen mietinnön me on vahvistaa laatujärjestelmää, mutta sen lisäksi halusin ottaa tähän mukaan sellaisia asioita, jotka eivät olleet komission ehdotuksessa, mutta meidän mielestämme tärkeitä. Siksi tämä ehdotus, joka on tässä edessäni tänään, ähm, äh, siinä puhutaan yksinkertaistamisesta, tämänhetkisen äh, järjestelmän parantamisesta ja uudista, uusista äh, laatunimikkeistä liikkeistä. Tässä puhutaan myös. Me haluamme tietenkin ottaa huomioon myös maanviljelijöiden näkemykset, saada aikaan sellaista sääntelyä, joka on omiaan luomaan lisäarvoa. Me pyrimme edistämään tuotteita niin Euroopan unionin sisällä kuin muuallakin, joten kuten sanoin, niin tuotteidemme laatua tulisi erityisesti viedä eteenpäin ja mainosta tulisi myös mainostaa. Ja sitä varten tarvitaan myös lainsäädäntöä. Kun nyt katselen niitä eri tarkistuksia, joita komissio on esittänyt, niin ehkäpä puhuisin nyt tässä vaiheessa niistä, jotka mielestäni ovat, minun mielestäni ovat kaikkein tärkeimmät. Kuten sanottu, niin tässä valiokunnassa olemme jo keskustelleet näistä asioista aiemminkin. Mitä tulee laatu erikois, e, erityistuotteisiin, niitä koskevien laatumääräysten tulisi koskea myös lajo, jalostamatonta ruokaa, jalostamattomia elintarvikkeita. Tulisi myös, niiden tulisi myös kattaa sellaisten alueiden tuotteet, jotka ovat omiaan tuomaan lisäarvoa maan viljelyymme. Eli Tällaisetkin tuotteet tulisi ottaa mukaan, kun puhutaan alueellisista spesialiteeteista. Sitten artiklaan 5 otsake 2 on meistä ihan ok, mutta haluaisimme artiklaan 3 ottaa mukaan myös tuotantovaiheet. Tällä tavalla vältämme sen riskin, että asioita tulkitaan eri tavalla eri puolilla. Artikla 12, kohta 3. Meidän mielestä eurooppalaisen symbolin tulisi olla pakollinen, mutta ainoastaan niiden tuotteiden osalta, jotka viittaavat alkuperänimityksiin tai maatieteelliseen merkintään. Tietyillä alueilla tämän merki, tämä merkintä voisi olla vapaaehtoinen, mutta pakollisuuden puolesta puhuu se, että tällä tavalla myös kuluttajat saisivat enemmän tietoa tuotteesta. Kun puhutaan alkuperänimityksistä tai maantieteellisistä merkinnöistä, niin ja puhutaan Euroopan ulkopuolelta tulevista tuotteista, niin niiden täytyy täyttää samat kriteerit kuin EU-tuotteiden. Me voisimme myös ottaa käyttöön vapaaehtoisia laatumerkintöjä, kuten esimerkiksi juuri tällainen vuoristo maanviljelyyn liittyvä merkintä. Myös vapaaehtoista merkintäjärjestelmää voitaisiin suosia naudanlihan osalta. Mehän aiemmin olemme saaneet tämän valiokunnan tuen tälle ajatukselle, joten halusin sisällyttää sen mietintöön sen vuoksi. mitä tulee näihin erilaisiin alkuperänimityksiin, meillä tulisi olla tiettyjen tuotteiden osalta pakollinen merkintäjärjestelmä ja pakollisen järjestelmän lisäksi voisi olla vapaaehtoisia järjestelmiä. Tietysti kriteerit olisivat eri tuotteiden osalta erilaiset, mutta lainsäädännön tulisi olla yhtenäistä. Sitten otsikko Otsikko viisi Mielestäni me tarvitsisimme kokonaisen luvun, joka, käsi, joka koskisi valmistusaineita, ainesosia. Mielestäni komission tulisi lanseerata tutkimus, teettää tutkimus aiheesta. Tärkeää mielestämme on myös se, ja itse alalta on meiltä tällaista pyydetty. Eli siis tärkeää mielestämme on se, että tuottajien järjestöt voisivat esittää, saada äänensä kuuluviin, kun kehitellään suuntaviivoja artiklaan 48 kohdan 3 mukaisesti. Me olemme sitä mieltä, että on mahdollisuus saada aikaan yhteisymmärrys tästä asiasta, jos kohta niin emme vielä ole te, sellaista vielä emme ole saaneet aikaan. No sitten sidosryhmät. Sidosryhmistä ja tuottajien, tuottajajärjestöistä on puhuttu monenkin kertaan. Tämänhetkinen tarkistus, tämänhetkisessä tarkistuksessa sanotaan niin, että järjestelmä, jota ehdotamme, ei tule tuo aiheuttamaan esteitä sisämarkkinoille tai markkinoille pääsyn osalta. Joka tapauksessa komissio voi vetää myyntiluvan niin halutessaan, mutta meidän mielestämme on tärkeää, että tuottajajärjestöillä on hallussaan väline, jonka myötä mm, jonka avulla niiden täytyy noudattaa tiettyjä kriteerejä, tehdä tiettyjä tarkastuksia niin, että markkinoille ei voida syytää ihan mitä tahansa. Mutta meidän täytyy vielä sää, enemmän keskustella siitä, minkälaisia nämä tarkastukset sitten olisivat. Mitä sitten tulee äh, laatuasetukseen? Me olemme äh, ottaneet huomioon alan vaatimuksia ja niitä seikkoja, jotka valiokunnan keskusteluissa ovat jo tulleet esiin. Kun puhutaan markkinointi standardeista tai kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista, niin mehän kaikki ymmärrämme sen, että me tarvitsemme tätä asetusta Lissabonin sopimuksen mukaisesti – meidän täytyy noudattaa kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia ja luoda sellaisia niille, sellaisille aloille, joilla sellaisia ei vielä ole. Ja mehän tulemme tämän asetuksen myötä palaamaan eri, eri laatujärjestelmiin ja merkintäjärjestelmiin. Olemme käyneet keskustelua komission kanssa ja näiden keskusteluiden mittaan on tullut esiin se, että kukaan ei halunnut purkaa tämänhetkisiä laatujärjestelmiä, eikä oikeastaan muutenkaan niitä pahemmin muuttaa, mutta kun puhutaan mutta uskon, että me tulemme saamaan aikaan hyvän yhteisymmärryksen tästä asetuksesta. Ja sitten lopuksi, koska haluaisin toki, että meillä olisi aikaa vielä kuulla, mitä teillä on tästä asiasta sanottavana, niin, niin aivan kuten alussa sanoin, niin olemme pyrkineet saamaan aikaan tasapainoisen mietinnön, mietinnön, joka korostaa laatujärjestelmien tärkeyttä ja ottaa huomioon myös uudet äh, alan ja sektorin tarpeet ja vaatimukset. Eli nyt olisi hauska kuulla, mitä teillä on sanottavananne, mutta kun lähetätte kommentteja tai niitä lausutte, niin muistakaa, että tarvitsemme vahvan järjestelmän. Me emme halua heikentää olemassa olevaa laatujärjestelmää, joten olkaa hyvät ja kun esitätte kommenttejanne, niin pitäkää tämä mielessänne. Nyt jos teillä on jotain sanottavaa, kommentoitavaa, niin mielelläni niitä kuulisin. Kiitoksia kovasti, hienoa työtä ja nyt aloitamme välittömästi keskustelun. Meillä on Herbert Dorfman ja Sten Schmidt. Grazie, signor Presidente. Eh, ja, ich danke der Berichterstatterin. Ja, kiitoksia puhemies. Kiitoksia esittelee tästä työstä. Se näin ensisilmäykseltä eh, vaikuttaa, että eh, kuten esittelijäkin totesi, totesi olemme DPPstä Peräpeessä aika monen asian kanssa samaa, samoilla linjoilla samaa mieltä esittelijän kanssa. Ja täytyy muutama seikka toki vielä ottaa sitten lähempään tarkastelun kenties yksi tässä että, tärkeäs, tärkein on tämä yksinkertaistaminen on hyvä periaate. Kaikki ovat varmaan parlamentissa samoilla linjoilla. Myöskin tämä komission ehdotus määräaikojen lyhentämisestä on oikein hyvä. Ja sit, mitä tulee tämä nykymenetelmä on hyvin monimutkainen. Siinä pitkä se hyväksymis, hyväksymismenettely on erittäin työlästä. Määräajat ovat todella, todella olleet pitkät ja päätöksenteko kankea valtiollisella ja EU, EUn tasolla tasolla ollut. Tämä keskeinen teema, mikä, mikä komission kanssa tulee esiin, ja johonkin myöskin esittelijä äsken viittasi, oli se, että miten, miten voisimme tämän tarjonnan hallita ja miten, mitkä, mikä rooli sitten näillä alkuperä- ja suojamerkinnöillä tässä toimessa on. Ähm, tässä äh, tulee ihan selkeä, että tämmöinen tällainen äh, tulee olla myöskin jonkinlainen organisaatio tässä kaupan, kaupan perossa. Ja sitten myöskin nämä, äh, että suoja, suoja myöskin sitten on, on se sitten yksityinen tai muunlainen. Ja täytyy olla se, että tietysti myöskin, että, että tuottajalle jää sitten oikeus pitää tätä suojaa yllä. Se on hyvä, peri, hyvä periaate silloin, kun tull, mitä tulee tähän omaan alkuperämerkintään. Er, erittäin äh, tärkeää on löytää fiksu äh, äh, ratkaisu tämän erilaisten suojamerkintöjen, alkuperämerkintöjen osalta niin, että ne ovat sitten myöskin markkinoiden hallittavissa pelkästään näillä alku, alkuperämerkinnöillä. Eh, jos, jos, jos ajatellaan eh, sitä, miten tuotetta valmistetaan ja miten, miten se, miten ja eh, missä ja millä tavoin tämä yksityiset valmistajat ja sitten tietysti muistaa myöskin kuluttajan unohda häntä sen taustalle. Ja nämä kaikki alkuperämerkitykset ja maantieteiset merkität, prosenttori Palma, tämän tyyppiset on tietysti on varmaankaan sitä valmistajaa en kauheasta kiinnosta se sitten, että, e, että mikä se sitten on. Se on nyt kiinnostavampaa näille sitten suurille tukkuliikkeelle esimerkiksi ja vähittäiskaupalle, koska se sitten taas pitää nostaa hintaa. Olen henkilökohtaisesti yksi mielestä, mielinen siitä, että vuoristoseutujen tuotteita tulee suojata paremmin esittelijän kanssa samalla linjalla siis siinä. Tämä, tämä, tämä täytyy myöskin ottaa sitten tämä vuori sto-termi äh, äh, sellaiseksi, että se todella äh, tarkoittaa tiettyä aluetta, että et, ajatella vaikka vuoristoalueiden maito, juusto, liha, tuotantoa. Meidän täytyy tämä vuoristo, et, et, vuoristo merkintä suojata myöskin, ettei sitä sitten voida levittää mihin tahansa vastaavan kaltaisilta alueilta ehkä peräisin oleviin tuotteisiin. Komission kanta kansainvälisestä suojasta on oikea. Se on kuitenkin huomattavasti heikompi kansainvälisellä tasolla kuin täällä tällaisten yksityisten tuotemerkkien suoja. Sehän on yllättävän hyväkin, tai hyvinkin hyvä noin kansainvälisesti verrattuna näihin erityisesti Euroopan unionin alueella. Sitten vielä perinteisten perinnetuotteiden merkintä, jalostamattomien tuotteiden merkintä, aidot perinteiset tuotteet, APT-tuotteet, on tehtävä selväksi se, että mikä, mi, mihin tuotteisiin tämä ää, sitten ää, kuuluu, onko tällaisille, tällaisille markkinoilla sitten äh, markkinoit, markkinat olemissa, siis näiden perin, aitojen perinteisten tuotteiden markkinoille, joita ei ole jalostettu millään tavalla, on sel, asia, joka pitää selvittää. Dorfman. Kiitoksia kovasti Dorsmanille tästä tärkeästä ää, äh, lausunnosta haluaisin myös tässä äh, tilanteessa käyttää tilaisuuden hyväkseni ja kiittää unkarilaista äh, neuvoston edustajaa. Sitten Schmidt. President, thank you. I'll be pretty brief. Kiitoksia aika lyhyesti, koska monesta ollaan samaa mieltä tässä asiassa. Ja sehän on tuttu komitea valiokunnalle. Ja valiokunta tuntee myös laatuaiheenomakseen. Suurta osaa mietinnöstä ihailen kehon esittelijä tästä tehdystä työstä, mutta muutama kysymys, joita voitaisiin ajatella vähän syvemmin. Se rooli, mikä tuottajajärjestöllä voisi olla tämän tarjonnan hallinnassa. Ja jos ei ole oikein tarpeeksi joustavuutta siitä, mikä, mitkä säännöt kussakin jäsenvaltiossa ovat, niin komissio voi tehdä välintulon, niin sitten on ehkä vaara, että tulee sellainen järjestelmä, joka ei toisi niitä hyötyjä, joita haemme. Vuoristoviljelystä olemme kaikki sitä mieltä, että ne pitäisi olla omassa erityiskategoriassaan. Ne, se, mitä Irlanti tuottaa, niin se hyötyisi tästä kohtelusta, ja komissio varmaankin käsittelee asiaa. Haluaisimme, että siitä tehtäisiin kiireellisesti. Tuemme kovasti sitä, että jalostamattomat tuotteet tuotaisiin TSE-sääntöihin Vähän, vähän vähemmän tuemme 37 tarkistusta, että komissio esittäisi lainsäädäntöehdotuksen kolmen vuoden jälkeen. Yksi laatujärjestelmän eduista on tämä joustavuus ja epävirallisuus, että jos pyydetään lainsäädäntöaloitteita kolmen vuoden päästä, niin on vähän ennen aikaista. ehkä joku selvitys tai vaikutusarviointi olisi parempi, että tarvitaanko lainsäädäntöaloitetta. Haluaisimme myös nähdä suoramyynnin, että siihen liittyvä merkki tulisi takaisin, niin kuin komission alkuperäisessä aloitteessa oli, sillä oli paljon hyötyjä. Ja kun Skotlannista tulen, niin olisi erityisintressi siihen, että varmistetaan, että alkuperä täytyy merkitä asianmukaisella maantieteellisellä tasolla, koska jotkut maat ovat vähemmän yks, yhtenäisiä kuin toiset. Mutta näistä esityistä näkökulmasta huolimatta olemme kovin luottavaisia ja odotan keskiviikon varjoesittelyiden kokousta. Ja haluamme viedä tätä asiaa eteenpäin yhdessä. Grazie, onorevole Schmidt. Onorevole Reimer. Sitten Reimerts, olkaa hyvä. Also... Niin, kiitoksia. Tässä on jo sanottu paljon asiasta, ihan oikeinkin. Minä äh, lähinnä sydäntä asiaa, että kun meillä on äh, tällaisia sääntöjä tehdään, tehdään sitä vapaaehtoispohjalta. Ajatellaan vaikka tätä maantieteellistä alkuperämerkintää, tehdään sitten järkevästi. Se pitää olla sitten minulle jonkinlainen markkinointietu, jos, jos kaikki, tämä on, jos se on kaikille sama, niin ei, mitä, minä en sitä mitenkään erotu edukseni sitten enää. Ja sitten myöskin tämä, äh, tämä logo, että alkuperä yleisesti, tai niitä kolme niitä on, äh, kansala- kansalaiset eivät niitä tunne, eivätkä tunnista, täytyy myöntää se. Äh, oli, oli, olisi hyvä, jos saataisiin tämä nimi ja logo sitten yhdistetyksi selkeästi, että sitä ei siis sellainen kuva kansalaisten mieliin. Kansalaiset eivät, eivät pidä sitä nyt minä, minä en tärkeänä, ja silloin se tämä markkin, markkinaetu jää sitten saamatta, että kyllä minusta saa nimi ja logo pitäisi, tai tämä tunnus pitäisi yhdistää. Parempi näin kuin, että jompikumpi molemmat yksinään. Presidente Bove. Kiitoksia, Kontaa. Mi congratulo con la collega Garcia Perez per la relazione. Kiitoksia. Esit- niin kiitän esittelijää hyvästä ähm, mietinnöstä. Olen yhtä mieltä hänen kanssaan. Olen erittäin iloinen siitä, että hän otti mukaan tämän vuoristoviljelyn tuot, tuotteisiin liittyvän kohdan. Myös mitä tulee alkuperämerkintöihin, olen yhtä mieltä esittelijän kanssa. Ennen kaikkea, koska se hyödyttää kaikkia alueita, jotka ovat jollain tavalla erityislaatuisia tai lainausmerkeissä epäsuotuisassa asemassa. Mm, olen erittäin iloinen Ähm, aitojen perinteisten tuotteiden, tuotteiden mm, merkin, merkinnästä. On muutamia seikkoja, joita voitaisiin vielä selventää. Öm, ähm, olisi hyvä muun muassa, jos voisimme jotenkin juridisesti ö, äh, suojella ö, äh, alkuperämerkintöjä. Ö, äh, tarvitaan selkeät ö, säännöt jotka kattavat erilaiset alkuperämerkinnät, joita voidaan käyttää. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voi, näitä, näitä tuotteita voidaan suojella. Meidän täytyy ottaa myös huomioon tuottajajärjestöjen rooli. E, heidän äänsä tulee, ääntään tulee kuulla, kun laadimme näitä säädöksiä. Haluan vielä kertaalleen kiittää kollegaa Eh, ja puheenjohtaja. Giancarlo. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Jose Bobé. Niin kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää, koska tässä mietinnössä on useita myönteisiä seikkoja. On erittäin tärkeää, että nämä erilaiset alkuperämerkinnät eivät mene sekaisin, pysyvät selkeästi erillään. Ja on tärkeää, että ne ovat omiaan tuo, tuomaan lisäarvoa ähm, muihin tuotteisiin äh, verrattuna. On tärkeää, että mm, ymmärretään erilaisten tuotantomenettelyjen ympäristövaikutukset – on myös erittäin tärkeää, että kansainvälisellä tasolla parannetaan alkuperämerkkien asemaa. Tässä kohtaahan meillä on ollut ristiriitoja USAn kanssa, viittaan trademark-merkintään. On erittäin tärkeää, että me pidämme kiinni omista omista äh, laatumerkinnöistämme ja pidämme huolen siitä, että myös Euroopan unionin rajojen ulkopuolella niitä kunnioitetaan. Olen ehkä hiukan eri mieltä siitä, mitä täällä on sanottu menettelyjen yksinkertaistamisesta. Yksinkertaistaminenhan saattaa myös johtaa kriteerien höllentämiseen tai lieventämiseen. Eli me olemme tehneet kovasti työtä tarkkojen kriteerien laatimiseksi, ja jos me nyt ryhdymme yksinkertaistamiseen, niin nämä tarkat kriteerit saattavat vesittyä. Täytyy siis olla kielikeskellä suuta tässä kohtaa. Ja sitten mitä tulee pieniin tiloihin, pienviljelijöihin, täytyy muistaa, että näillä on ollut Siis se, että näillä pienviljelijöiden vaikeudet on myönnetty tekstissä, mutta nämä hyvät aikeet eivät välttämättä vielä äh, ole muuttuneet teoiksi. Eli asetusta täytyy tältä osin parantaa. Ja mitä tulee kaupan pitämistä koskeviin vaatimuksiin, niin tämänhetkinen järjestelmä ehkä perustuu liikaa yhtenäiseen elin, yhtenäisiin sääntöihin eikä ota huomioon sellaisia tuottajia, jotka ovat erilaisia, eivätkä välttämättä voi mukautua tähän säännöstöön. Muuten olen sitä mieltä, että työ on eri, erinomaista. Kiitos. Kiitoksia. Michel Danten ja sitten Maato. Merci. Je voudrais d'abord remercier le... Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä. Hän on ottanut huomioon sen, mitä tämä valiokunta on aiheesta sanonut. Siihen, sen lisäksi, mitä täällä on jo sanottu, haluaisin sanoa vielä seuraavan asian. Meidän tulisi puuttua jäsenvaltioiden ja komission väliseen yhteistyöhön siinä tapauksessa, että laatu- tai alkuperämerkkejä käytetään väärin tai mm, laittomasti. Eli jos näin tapahtuu, niin jäsenvaltioiden tulisi komission kanssa voida puuttua siihen. Mitä tulee tähän toiseen tekstiin, nimittäin kaupan pitämistä koskeviin vaatimuksiin, minusta näyttää siltä, että täällä on muutamia hiukan vaarallisia kohtia, jotka oikeastaan ö, ovat vasta, sitä vastaan, mitä, minkä puolesta me olemme tehneet työtä. Täällä on kolme seikkaa, joiden osalta kaupan pitämistä koskevat vaatimukset ovat hyvät. Meidän niiden täytyy kunnioittaa kansainvälisiä sääntöjä ja niiden täytyy olla ympin mukaisia. On kuitenkin muistettava se, että joiltain osin meidän vaatimuksemme ovat paljon tiukemmat kuin muualla. Jos tätä tekstiä kuitenkin nyt sovelletaan sellaisenaan, niin saattaa käydä niin, että ö, pilkkaa suomaan nilkkaan. On erittäin tärkeää, että ö, kun me laadimme laatua koskevia sääntöjä, niitä kunnioitetaan kaikilla samalla tavalla, jotta järjestelmä on tasapuolinen. Sääntöjen ei kuitenkaan pidä olla niin tiukkoja, että, että niiden noudattaminen ja valvominen käy mahdottomaksi. Kiitoksia kovasti. Sitten maatojasten Stefan Lefon es evidente que en política de calidad se ha producido con el nuevo comisario un notable cambio en relación con la posición. Nyt sen uuden komission jäsenen kanssa on ihan selkeä muutos. Ja siinä mielessä pitäisi olla tyytyväinen, koska komission ehdotushan on enemmänkin positiivinen. Yksi asia on meille hyvin tärkeää, että eri merkityksiä, merkkejä tuodaan tässä yhteen ja sehän on vain hyvä. Eri suojatasoja pitäisi pystyä saamaan aikaan. Ensimmäinen toinen taso. Olemme oikeastaan tyytyväisiä ja onnittelut myös esittelijälle erinomaisesta mietinnöstä ja siinä otetaan tuottajien edut hyvin huomioon ja EVPn delegaatio Espanjan osalta on tässä oikein tyytyväinen. On myös tärkeää, että pelkästään tuotanto, vaan myös jalostus ja valmistus ovat tärkeitä maantieteellisissä merkinnöissä. Ja sitten tietysti vuoristotuotteet on hyvin tärkeä asia. Ja kotoperäiset lajit ovat myös tärkeää. Ja sitten mahdollisuus poistaa se, että tiettyjen maiden valmistajat voisivat käyttää väärin logoja ja merkintöjä. Yksi asia vielä. Näyttää siltä, että tässä ei puhuta erityistä järjestelmästä, joka koskisi luomutuotantoa. markkinointistandardeja komission mukaan tiukennetaan. Tämä on ollut mukana delegoituissa säädöksissä ja tämä voi olla kaksiteräinen miekka. Meillä on jonkun verran kokemusta tästä vihannisen alalta aiemmin ja lopputulos oli standardien heikentyminen, joten halusin ottaa asian esille ikään kuin varoituksena. Tämä täytyy pitää mielessä. Kiitoksia. Oikein hyvä. Sitten Stefan Le Fon ja sitten Nicholson. Niin, minäkin haluaisin vuorollani onnitella edisteli, eh, esittelijää. Ö, olen yhtä mieltä monien puhujien kanssa, mutta haluaisin korostaa kahta sekä ensinnäkin tätä kansainvälisyyskysymystä ja ö, omien kantojemme puolustamista, kun keskustelemme komission kanssa – meidän täytyy muistaa se, että tämä laatu on osa koko Euroopan strategiaa. Täytyy muistaa, että meidän valttimme on nimenomaan laatu maatalousasioissa. Meidän täytyy tästä pitää kiinni ja olla päättäväisiä tämän asian suhteen. Sitten mitä täällä ehdotettiin tuottajajärjestöjen korostettiin tuottajajärjestöjen osuutta laatumerkintöjen laatimisessa ja noudattamisessa. Tätä todellakin kannattaa pohtia, koska kun puhutaan laadusta, niin eivät ainoastaan markkinat esitä vaatimuksia. Eli kun puhumme laadusta, niin tuottajien organisaatiot täytyy myös ottaa huomioon. Tuottajat täytyy organisoida tekemään työtä laadun puolesta. Ja onnittelen esittelijä vielä kertaalleen. Kiitos. Oikein hyvä, kiitoksia Stefan. Nyt James Nicholson ja sitten Maria Guinness. Thank you, Chair. Uh, I... Ihan lyhyesti. <clears throat> Mietintö on hyvä ja onnittelen häntä hyvästä työstä. Minusta meidän pitää pitää varamme, että me tule suotta mutkistaniksi. Selvä asia. Yksinkertaistaminen on avain tämän ongelmaan. Kuluttajatkin saavat niin valtavasti tietoa koko ajan, jota heille tuputetaan, että he eivät kykene kaikkea sulattamaan – alkuperä on ollut tässäkin valiokunnassa pitkä ja perusteellisesti puitu pulma. Itse olen sitä mieltä, että ettei, ettei kannata tätäkään asiaa liotella Minusta tämä, tässä pitää painottaa eurooppa, eurooppalaista kontekstia ja e-, muualta tulevat elintarvikkeet olkoot ensimmäisenä kohteenamme alue, tuotteet, jotka, ovat, on, jotka on tuotettu jossain muualla, ajattelen tässä nyt lähinnä lihaa ja hedelmiä, vihanneksia ja Mercosur-alueen tuotantoa. Ymmärrän hyvin vuoristoseutujen pulman. Ja tästä varmaan piileekin pahin pullonkaula tämän valiokunnan kannalta lähivuosina. Koska jos me, kun me teemme päätöksiä täältä ajatellaan vaikka omaa mietintöäni niin kiintiöistä sopimuspohjaiseen tuotantoon, e, me sitten pikkuhiljaa tulemme tuottamaan vaikeuksia vuoristoseudun viljelijäväestölle, jotka ovat tähän se tehneet hyvää, hyvää työtä. E, tämä on se yksi suurim, suurimmista haasteistamme. Ja mitä sitten tulee näihin apt alkuperämerkintöihin ja maantieteellisiin merkintöihin. Se ovat, on, on yksi haaste, yksi vastaus ongelmimme. Tietenkin pitää ylläpitää korkeampia mahdollisia normeja, standardeja Euroopassa, ja sitä kuluttajakin meiltä odottaa, odottaa tuotteilta tiettyä tasoa, tiettyä laadukkuutta tuotteissaan. Mutta kun on nyt kuullut komissio tai, ja neuvosto, eivät he puhu että siitä ollenkaan, tai vain sitä, että ulkopuolelta tulevien, tulevien elintarvikkeiden laadun pitäisi olla sama. Tässä sama ja samantasoinen, samankaltainen sillä on eroa. on se nyt sama, joko se on sama tai sitten on samankaltainen. Ei, ei, ei samantapaisilla vastaavanlaiset, eivät ne riitä normin määritelmäksi, pitää olla sama. Kiitoksia sitten Marjat Kines. And like to thank the rapporteur. Kiitoksia Kittisen esittelijä mietinnöstä. Voisitteko selventää minulle, että miten tämä toimii sen lainsäädännön osalta, joka toimii ja joka koskee sitä, miten kuluttajille tiedotetaan, näitä alkuperämerkintä, koska eri tietopaketissa ei olla tarkkoja siitä, että miten parlamentti äänestää alkuperämerkinnästä, koska on niin paljon asioita siitä, miten se voisi vaikuttaa eri jäsenvaltioihin. Muutama ajatus siitä. Ehkä toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on, että eivät vuoret ole kaikkialla samanlaisia. Eli määritelmistä pitää olla huo- huolellinen. Kiva, että ihmisillä löytyy huumorin tajua maanantai-iltana. Niin, että ei rajoitettu tätä määritelmää liian spesifeihin alueihin. Ajattelen omaa maata Irlantia, jossa vuoret, jotka meillä on, ehkä vain ihan mäkiä, kukkuloita useille ihmisille salissa, mutta täytyy olla tietoinen siitä, että olisi vuoristoalueiden määritelmä, joka sopii laajempaan kontekstiin, eikä ole liian rajoittava. Vaikkakin palaisin al- alkuperäiseen pointtiin niin alkuperäistä haluaisin myös siitä nimenomaisesta kohdasta siinä selvennystä. Grazie. Kiitoksia. Mä kenessä nyt annan puheen vuoron apulaispääjohtajalle Marinolle ja sitten Laslo Vaidalille, joka on neuvoston edustaja. Sitten annan vielä puheenvuoron esittelijälle itsekin onnittelen häntä hänen tekemästään työstä. On tärkeää, että alleviivaamme laadun merkitystä ja siinä on otettava huomioon myös tuottajaorganisaatioiden ääni. Heillä täytyy olla mahdollisuus suunnitella tuotantoaan, jotta voivat vahvistaa markkina-asemaansa. Ja meidän täytyy myös ottaa huomioon se, mitä McKinnes sanoi meidän valiokuntammehan on jo aiemmin esittänyt kantansa asetukseen, joka liittyy kuluttajille tiedottamiseen. Tämä on otettava huomioon. No niin, nyt annan puheenvuoron Loretta Marinolle ja sitten toiselle johtajalle. Presidente, prima di tutto vorrei ringraziare. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensin kiitokset esittelijää kattavasta mietinnöstä. On, oli hyvä nähdä myönteinen suhtautumistapa, suhtautuminen komission ehdotukseen. Olemme aika samoilla linjoilla ajatellen tätä merkintäjärjestelmää, joka on sekä hyödyttäisi sekä tuottaja että kuluttaja. Muutama äh, huomio äh, e, e, e, esittelijän äh, kysymyksistä komissiolle, jossa kenties pystyt kykenemään selvittämään komission kantaa lähemmin. Ajatellaan, että näitä takeita, alkuperämerkintä takeita voitaisiin sitten yltää kattamaan myöskin jalostetut tuotteet. Kuluttajilla kieltämättä on vaikeuksia erottaa ja ymmärtää erilaisia logoja ja merkintäjärjestelmiä, merkintätapoja. Sen vuoksi komissio halusikin rajoittua pelkästään jalostamattomiin aitoihin alkuperätuotteisiin mitä, mitä sitten tuota, mitä tulee tähän tuotantovaiheen epäselvyyteen, komissio on tässä nimenomaan juuri sitä selkeyttä siihen vaiheeseen peräänkuuluttaa. Ja e, esittelijän oma ehdotus ei ihan riitä ratkaisemaan tätä ongelmaa. Selkeyttä tarvitaan lisää niin, että koko tuotantojakso, koko tuotantovaihe tulee katetuksi. Mitä, mitä sitten tulee viittaukseen artiklaan 12 kohtaan 3 koskien tätä pakollista alkuperälogoa, olemme toki ottaneet huomioineet esittelijän kannan ehdotukseen, mutta muistaa, kannattaa, kannattaa muistaa myöskin sitten tämä bumerangi efekti, mikä, mikä saattaisi syntyä, jos tämä logo kun käyttöoikeus äh, rajoitettaisiin vain äh, äh, sellaisiin, jotka ovat sisäisten, maan sisäisten, alueen sisäisten tuotteiden valmistajille yksityisesti, yksilöllisesti myönnetty. Useissa, usein kahdenvälisissä neuvotteluissa ulko, ulkomaiden kanssa meillä on usein aina usein pitkä lista tuotteista, jotka haluamme, joita haluamme suojella ja turvata. Ja toisella vastapuolella on vain muutama hassu tavara. Jos, jos, jos, jos nämä kaikki sitten alistet, alistettaisiin yksityis, yks, yksilölliseen lupamenettelyyn, neuvottelustakin, näistä kauppaneuvottelustakin sukeutuisi paljon hankalammat. E, e, e, jos rajoitettaisiin nämä luvat vain tiettyihin vastapuolimaihin, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan näitä lupia. Mitä sitten tulee näihin vapaaehtoisiin menettelyihin, annan kollegalle tästä puheenvuoron. Mutta mitä tulee vapaaehtoisiin laatumerkintöihin, niiden tarkoituksena on edistää laatua tai niistä on säädetty myöskin laadun laatusäädöstössä, mutta olisi silti hyvä, että saataisiin kaikki erilaisten eri la, la, lakien ja määräysten tätä koskevat kohdat kootuksi yhteen. Neuvostossakin on, on tuppumääräyksiä, jotka tätä asiaa sääntelevät. Se olisi hyvä, hyvä saada ikään kuin yksiin kirjoihin ja kansiin. Esittelijä viittasi äh, komission kertomusta äh, ja koskien äh, näiden prosessoitujen tuotteiden suojattuja maantieteellisiä merkintöjä. Se on otettu nyt huomioon, tai olemme kirjanneet tämän muistiin. Mitä sitten tulee tuottajajärjestöihin, komission kanta on tässä hiukan varantuneempi. Komissio halusi, haluaisi ensinnäkin huomauttaa, että asetuksessa on kyllä niiden rooli otettu huomioon ja tunnustettu. Ne ovat ihan tunnustettuja kautta tämän rekisteröintiproseduurin. Komissio siis tunnustaa niiden roolin laadun takajina ja myöskin markkinoiden seuraajana ja tarkkailijana. Ja mitä tulee sitten vastuuviranomaisiin, niiden osalta kantamme on hiukan varautuneempi kuin mitä, mit, mitä, tulee, mitä tulee tuotteiden tuotannon monitorointiin ja markkinointiin. Kuka, kuka sitten tätä markkinointin valvontaa suorittaakaan. Ei hänen tarvitse mihinkään tuottaja, tuottajaryhmään kuulua. Meillähän on tällaiset suojatut maantieteelliset merkinnät, jotka on, ovat siis eri kuin brändimerkinnät. Tässä saattaa tulla tietysti pientä kissahännänvetoa kilpailuviranomaisten kanssa – ainakin mitä tulee näihin tuleviin jäsenmaihin. Komissio tältä osin on tehnyt tämän muutosehdotuksensa tähän mietintöön. Komissio sitä vastaan kylläkin on valmis huomioimaan esittelijän muutosesityksen koskien vuoristoseutujen viljelyä. Siinä nyt ei mitään uutta ole. Siinä tämä asia on, tätä asiaa on jo pidetty tapetilla 2009 vuodesta lähtien. Vihreässä, vihreässä kirjassa sitäkin on tarkasteltu. Ei muuta. Tässä yhteydessä nyt löydän Hermannille puheenvuoron. Thank you, uh, Mr. Chairman. I also like to, of course... Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää Rava Garcia Peressiä erinomaisesta mietinnöstä komission ehdotuksesta, jolla yhtä CMOta muutetaan. Tiedän, että on paljon suuri konvergenssitaso markkinointistandardien ja mietinnön välillä. Ja komission ehdotus, mitä tulee olennaisiin elementteihin meidän ehdotustamme. täytyy sanoa, että olen erityisen iloissani, kun näen, että, että kun halutaan osana yleislähestymistapaa laadun osalta, niin se on saavutettu. Nyt voidaan orientoitua enemmän markkinoihin ja painottaa laatua. Siinä pitäisi kaikkien tuottajien ja toimijoiden noudattaa omassa intressissään sääntöjä jakeluketjussa. Tässä yhteydessä vastauksena myös äänille, joka otti sille epäryksiä valvonnasta. Valvontaa voidaan tehdä myös riskianalyysin perusteella. Älkääkä unohtako, että yleiset markkinointistandardit ovat jo voimassa. Niitä sovelletaan interventioihin, tuotteisiin, joihin, jotka ovat vientituen alla – ne ovat syitä, miksi ei mennä siinä vaikeuksia. Haluaisin myös todeta uudelleen, että komissio pitää markkinointistandardeja tärkeänä osatekijänä laatupolitiikassa, jolloin annetaan panos siihen, että voidaan parantaa taloudellisia olosuhteita tuotannolle, markkinoille sekä myöskin tuotteiden laadulle. Panen merkille, että pyrkimys yhdistää ja valtavirtaistaa olemassa olevaa oikeusperustaa horisontaalisella lähestymistavalla kaikille sektoreille on hyvin otettu vastaan. Ja haluaisin painottaa jälleen kerran, että ei ole pyrkimystä komission puolelta purkaa olemassa olevia markkinointistandardeja. Tämä ehdotus on suurelta osin tällainen takaisin linjaan saattamisen äh, harjoitus eikä mitään muuta. Olemme panneet myös merkille, että kun asetetaan sopusointuun Lissabonin sopimuksen kanssa, niin siinä mielessä mietintö on oikein tasapainon, niin mitä tulee tarkistuksiin, jotka koskevat instituutioista kysymystä. Kysymys, jossa komissio on valmis sopeuttamaan tekstiä komitologian mukaan ja delegoitujen säädösten mukaan komission parlamentin ja neuvoston välillä. Ja mitä tulee sitten sisältöön ehdotuksessa, niin päätarkoitus, joka koskee kysymystä siitä, että onko optionaalinen laatu standardi tässä mukana päärooli tässä on se, että autetaan viljelijöitä tuomaan esille tiettyjä karakteri, tuotteissa. tuotteissaan. Laatuskeema oli siinä mielessä paras paikka tällä Komission mielipiteessä, kun kerätään kaikki optionaaliset laatutermit tähän asetukseen, niin se lisää näkyvyyttä. Oli lisäkysymyksiä, joihin voin vastata missä määrin kansainväliset normit olisivat sovellettuja tästä Euroopan unionissa voin vakuuttaa herätään, että nämä kansainväliset normit, niitä sovellettaisiin vain, jos ei ole mitään erityistä kuin yleiset markkinointistandardit. Haluaisin muistuttaa hänelle, että ei ole poikkeuksellista, että tässä sovelletaan kansainvälisiä normeja. Se on osa monta, mon, montaa lainsäädäntöä, viinilainsäädäntöä esimerkiksi monissa tapauksissa kansainvälisen normeja sovelletaan, miksi niin ei pitäisi tehdä, jos meillä ei ole mitään erityistä itsellämme muuta kuin yleiset markkinastandardit. Riski otettiin esille, että meidän normimme, yleiset markkinointinormit, olisivat vastakkaisia sille, että olisi mahdollisuus kansallisen normeille. Ei, emme haluta sitä ja olemme valmiita selventämään tekstiä tässä kohdin ja varmistamaan, että kansalliset normit olisivat myös sovellettavissa, jossa ei ole mitään erityisiä eurooppalaisia normeja sovellettavissa. Tietysti olen edellyttänyt, että ne ovat sopusuunnassa eurooppalaisen lainsäädännön kanssa. Sen vuoksi olemme sitä että meidän ehdotuksemme ja ilolla merkille, että myös esittelijä on laajassa mielessä yhtä mieltä meidän kanssa paremmin hyväksymme ilolla ja jatkamme yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta saadaan tämän loppuun nopeasti myös neuvoston osalta. Viimeinen kysymys ennen kuin unohdan elintarvikkeet ja vihannekset, kun miten tiettyjen normien poistaminen on tuonut esiin sellaiset olosuhteet, joita ei haluta. Olemme arvioineet näin, markkinoistandardien hylkäämistä elintarvikkeille ja vihanneksille, jotka on osoittanut, että tuskin on mitään eroa tullut esille. Eri markkinointipartnerit, toimijat ovat jatkaneet sitä, että enemmän tai vähemmän voi normeja on sovellettu, eli emme näe mitään haittaa tapahtuneen siitä, että on poistettu erityisiä markkinointinormeja vihanneksille elintarvikkeille. Siellä on jo olemassa niitä, jotka kattavat noin 70 prosenttia elintarvikkeista vihanneksista. Tärkeimmille sektorille niitä on vielä siis olemassa. Ja tähän haluaisin päättää puheenjohtaja. Bene, grazie direttore Veslainen. Ja e adesso darei la parola. Niin, nyt haluaisin antaa puheenvuoron Laslo Vaidalle, joka on maatalous erityiskomitean puheenjohtaja. Sanoma suut, elnök Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma, és figyelmesen hallgatom a... Puheenjohtaja, olen eh, eh, iloinen siitä, että sain täällä olla kuuntelemassa tätä keskustelua. Tämä laatupaketti onkin yksi eh, Unkarin puheenjohtajakauden painopisteitä. Tässä yhteydessä olemme tehneet ankarasti työtä mm, selvitelläksemme näitä äh, lain, laki, äh, lain kohtia tätä lainsäädäntöä ja saadaksemme sen äh, sitten hyväksytyksi huomenna ja huomenna, Meillä on vielä työryhmissä nämä asia, ovat nämä asiat esillä. Ja tulemme siellä vielä selmittelemään näiden määräysten eri piirteitä sitten 17. päivä huhtikuuta maatalousministerit pitävät istunnon, jossa, jossa myöskin tätä laatupakettia käsitellään. Me olemme esittäneet kaksi kysymystä jäsenmaille tästä aiheesta. Ja, ja me haluamme sitten liittää tämän myöskin sitten teidän kantanne näistä vuoristoalueista samassa yhteydessä. Ja niin ikään on mahdollisuus sitten keskustella myös muista laatupaketin piirteistä. Neuvosto on valmis hedelmälliseen yhteistyöhön Euroopan parlamentin ja tietysti myöskin Euroopan komission kanssa. Kiitoksia kovasti. Voi. Oikein hyvä, kiitoksia. Laslo Padelli ja sitten esittelijä saa tehdä johtopäätöksiä. Muchas gracias, señor presidente, y gracias tanto a... Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Haluan kiittää komission edustajia, jotka ovat meille lausuneet kantojaan. Haluan myös kiittää tämän valiokunnan kollegoita hyvistä kommenteista. Yleisesti ottaen varmasti on mahdollista, että saamme yhteisymmärryksen aikaan eri seikoista. Kun nyt olen tässä kuunnellut puhujien kommentteja, niin yhtä ja toista on vielä syytä selvitellä, mutta ainakin tuottajaryhmien rooli. Siitä ollaan yksimielisiä melko pitkälle. Myös näistä alkuperämerkinnöistä ollaan mitä suurimmassa määrin yksimielisiä. Tai ainakin olemme valmiita neuvottelemaan näistä. Olemme toki valmiita neuvottelemaan ihan mistä vain. Ja muutaman päivän sisällähän meillä on uusi kokous ja tulemme tekemään työtä. Toi, ottaen huomioon ne eri kannat, joita tämän keskustelun mittaan on kuultu. Kaiken kaikkiaan uskon, että yhteisymmärrykselle löytyy tilaa. No se, mitä Kines sanoin, Siihen liittyen ehkäpä komission tehtävä on antaa vastaus alkuperän merkinnöistä ja siitä, miten se niveltyy kuluttajille tiedottamisdirektiiviin. No, joka tapauksessa maatalousvaliokunta on nyt perehtynyt tähän asiaan ja pikkuhiljaa sitten nähdään, minkälaisia vastauksia saamme muotoiltua eri kysymyksiin. Sitten komissio puhui vapaaehtoisista merkinnöistä. Niin, mehän haluamme tässä varmistaa laadun toteutumisen ja meillä onkin sen vuoksi sekä apt että smm suojattuja maantieteellisiä merkintöjä, aitoja perinteisiä tuotteita. Sitten meillä on, meidän täytyy tehdä ero vuoristoviljelyn ja muiden viljelytuotteiden välillä. On muistettu, todettava, että tässä kohtaa kyseeseen tulee pikemminkin äh, vapaaehtoinen merkitseminen. Näihin pakollisiin merkintöihin liittyvät äh, aivan muut tekijät kuin maantieteelliset äh, tekijät, kuten esimerkiksi kun puhutaan kylmäpuristamisesta tai muusta, ähm, niin silloinhan todellakin kriteerit ovat aivan muut kuin maantieteelliset. Eli, eli näiden erilaisten tuotteiden osalta ainoa yhteinen tekijä on merkintöjen vapaaehtoisuus. Jälleen kerran korostan, painotan ja alleviivaan sitä, että jos me haluamme vankan laatujärjestelmän ja haluamme taata tuotteiden laadun, niin meidän täytyy muistaa se, että liika vapaaehtoisuus on ehkä tässä kohtaa pahasta. Se olisi omiaan ehkä vesittämään laatujärjestelmäämme. Minä tulen olemaan valiokunnan jäsenten käytössä, jos haluatte ottaa minun yhteyttä parantaakseni tai selvittääkseni tätä tekstiä. Olen aivan varma siitä, että ajan oloon saamme aikaan vahvan neuvotteluaseman. Ja lopputulos tulee olemaan hyvä. Kiitoksia kovasti esittelijällekin. Ja nyt haluan kiittää kaikkia niitä, jotka käyttivät puheenvuoron. Haluan käyttää komission edustajaa ja myös maatalouskomitean puheenjohtajaa. Nyt menemme tämän valiokunnan esityslistan viimeiseen kohtaan. Kyse on kohdasta kuusi, nimittäin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen muuttaminen sekä neuvoston asetusten 16594 ja 782008 kumoaminen. Esittelijä on Giovanni Lavia. Ja tämän ehdotuksen tarkoituksenahan on tietenkin tässäkin tapauksessa äh, saattaa samoille linjoille äh, asetukset Lissabonin sopimuksen kanssa. Ähm, teille on jo esitetty tarkistuksia. Haluan kiittää myös äh, herra Borchmania, joka on paikalla. Nyt annan puheenvuoron Lavialle ja muistutan, että tarkistusten jättöpäivä on kolmas toukokuuta kello 12 tulemme äänestämään 24.-25. toukokuuta. Ja tässä vaiheessa annankin puheenvuoron Giovannille. Grazie Presidente. Eh, è chiaro che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona si è arresta... Ilmeisestikin nyt, tai tietystikin kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, niin täytyy saattaa asiat sopusointuun toistensa kanssa. Täytyy ottaa huomioon sopimuksen uudet säädökset. Ja täytyy käsitellä delegoituja säädöksiä ja toimi valtuuksia niin, että kaikki on sopusoinnissa sen kanssa, mitä asetuksessa haluttiin saada aikaan. Kun katson komission ehdotusta näiden kahden toimintatyypin osalta, on yritetty ottaa esille ne alueet, joissa delegoidut säätökset ovat edelleen voimassa – on katsottu ehdotusta siinä mielessä myöskin, että mitkä ovat implementointisäännökset, toimeenpanosäädökset. Parlamentin linjaan saattamistyö muissakin asetuksissa on mennyt hyvin suurelti osalta niin kuin tässäkin. Olemme katsoneet niitä huomioita, joita on tullut kansallisten parlamenttien jäseniltä, ja on joitakin tarkistuksia, jotka liittyvät delegoituihin säädöksiin. Aikataulu, valiokuntamenettelyt ja niin edelleen. Ja tarkistukset on jätetty sen mukaan, mitä puheenjohtajakokous meille antoi vallaksi 3. maaliskuuta. On otettu huomioon myös asetus 189-2011, jossa asettiin yleiset mekanismit komission, miten se harjoittaa toimeenpanon valtaa. Jotkut tarkistukset, jotka on jätetty, ne liittyvät yksinkertaistamiseen, Erityisesti typologiaa haluttiin niin, että halutaan vähentää hallintorasitetta jäsenvaltioiden osalta. Sitten myös artiklan 29 osalta on tarkistus. jossa valtio asetetaan samalle tasolle siinä, käytetäänkö resursseja kansallisella vai alueellisella pohjalla. Kaikki jäsenvaltiot ovat päättäneet käyttää resursseja alueellisella pohjalla, niin siinä varat vapautetaan automaattisesti koskien yksittäisiä parlamentaarisia ohjelmia. Eli täytyy esittää yleinen kansallinen suunnitelma. Siitä on erityistarkistus, jossa voi olla kansallinen kompensaatio. jos halutaan ylläpitää yksittäisille jäsenvaltioille annetut enimmäismäärät. Kiitoksia kovasti. Enpä tiedä, haluaako joku käyttää puheenvuoron, joku jäsen. Jos ei, niin annan välittömästi johtajalle puheenvuoron. Grazie Presidente. Mi permetta eh, in primo luogo di ringraziare l'onorevole... Kiitos puheenjohtaja. Eriks, en, ensiksi kiitokset herra Lavialle eh, mielenkiintoisesta mietintöluonnoksesta. luonnoksesta Voin, olla, voin heti hyväksyä ainakin puolet hänen esittämistään muutosehdotuksista. Yksi, kaksi, kahdeksan ja kymmenen ovat ainakin eh, kelvolliset, koska kuten herra Lavia on painottanut, nämä ovat eh, aivan yleisen edun mukaisia hyvinkin, ja minkä vuoksi komissio ne voi hyväksyä. Sitten yksi seikka, josta, jonka vielä haluaisin eh, eh, nostaa esiin eh, yhteisymmärryspöytäkirjassa on säädetty näistä aikarajoista koskien näitä delegointimääräaikoja. määräaikoja niin kuin muutosesityksessä seitsemän on sanottu. Mitä sitten kolmoseen neloseen tulee? Öö, me toteamme, että epäsuorasti öö, on sovittu näistä öö, viito, neuvostolle eh, delegoiduista asioista, jotka ovat suoraan varainhoitoasetuksen varainhoitoasetuksesta juontuvia määräyksiä. Tämä asia on otettu jo aiemminkin esille eh, aiemmassa komission ehdotuksessa. Toki on olemassa kytkös, eh, jos ajatellaan budjettikuriasetusta ja sitten tätä kyseiseen tuleva ase- asetusta 1290 neuvoston tulisi lyhtyä toimenpiteisiin artikla 43 perustella, mitä tulee budjettikurin kurin noudattamiseen. Ja sitten kun äh, tällä budjettikurille äh, äh, määrätään tällainen prosenttiluku koskien tekstimuutoksia, tarkennuksia, ne koskevat pelkästään suoria tukia, suoria maksuja, eli tämä on suhteessa suhteessa annettuun apuun. Se on äh, äh, meidän ajattelutapamme mukaista sopimuksessa. Tämä on selkeästi sanottu, tämä artikla 43 kolme kohdan ähm, määräykset. Niin kuin sanottu, selkeämpi ero, kuten todettu, olisi, olisi, olisi tehtävä sitten niiden kulloinkin sovet, sovellettavien sääntöjen välillä sen vuoksi eh, me uskomme, että nämä eh, prosenttilukujen määräämiset ja nämä eh, korjaustoimenpiteet, tarkennukset ovat sellaisia, jotka olisi neuvoston päätettävä, näin me komissiossa katsomme. Sitten vielä erääseen toiseen asiaan, joka on aivan erityisen tärkeä. Mitalin toinen puoli, näin sanoksemme. Ja, tässähän nyt paitsi lainsäätäjänä toimitaan, re, joutuu vaan sitten reagoimaan ilman mitään liikkumavaraa reagoimaan näihin äh, budjettin, budjetin äh, määräyksiin, jotka e-, ensin budjettivallan käyttäjä ja parlamentti sen tukena ovat äh, asettaneet. Meidän täytyy muistaa, että tällaisen lainsäädäntökohdan hyväksyminen vie kolme, kolme kuukautta, jona aikana pitäisi tätä budjetti kuria sitten kyetä noudattamaan. Se ei ole, äh, reaali, ei ole enää realistista ottaa parlamenttia tähän äh, mukaan. Näin se jää pelkästään komi, äh, komission kontolle valvoa budjettikurin määräysten noudattamista. Mitä sitten tulee numeroon viitoseen? Siinäkin on komission ehdotusta kommentoitu koskien, koskien 12 artiklan kolme kohdan nettomäärää. Ja se kuuluu sitten taas vastaavasti artiklan 43 artiklan kakkoskohdan alaisuuteen perussopimuksessa komissio katsoo, että, että, että tämä neuvoston valta päättää tietystä asioista pitäisi ylläpitää silloin, kun puhutaan tuen määrän määräämisestä, määrittämisestä. Ja mitä tähän viimeiseen e, e, e, piirteiseen tulee, muotoisuus kuusi, haluaisin siitä, siitä huomiottaa, että, huomauttaa, että komission, komission ehdotus haluaa tai pyrkii vain linjaamaan nämä yhdenmukaiseksi, käytännöt yhdenmukaisesti Lissabonin sopimuksen kanssa. Ei siinä mitään muuta taka-ajatusta ole. Tämä on vain tällainen Lissabonin sopimustarkistus ei sen kummempaa. No sitten ihan lopuksi, mitä tulee de- de- dele- delegoinnin kestoon ja sen rajaamiseen viiteen vuoteen, tästä tulee kyllä seuraukseksi tukku ongelmia. Koska, koska se on tällainen epäjatkuvuuden riski väijymässä, kun kun sitten tätä asetusta aletaan täytäntöönpanna ja soveltaa. Saattaa johtaa vakavaan, vakaviinkin vääristymiin, minkä vuoksi olemmekin valmiit ehdottamaan ihan toteutettavissa olevaa mahdollisuutta, eli rajoittamattomiin delegointivaltuuksiin noin ajallisesti, niin kuin käy silloin, kun neuvostokomissiolle tätä päätäntävaltaa antaa. Ei, se, ei ne muissakaan asioissa ole aikaan, aikaan sidottu. Meillä on lainsäädännön tarkasteluvalta jo alun alkaenkin komissiolle delegoitu. Ja tämä, tähän kytkeytyvät myöskin nämä kaikki mahdolliset takeet. Kiitän johtaja Longoa. Annan välittömästi puheenvuoron edustaja Lavialle. Täytyy antaa puheenvuoro vielä esittelijälle. Kun tässä puhutaan artiklasta 34, niin kyllä tämä on aika tulen arka asia. Sehän sulkee ar- pois parlamentilta valinnan vapauden. Ja tässä vaiheessa ähm, olisi vaikeaa löytää yksimielisyys tämän artiklan osalta, joka sulkee pois parlamentilta sen roolin, joka sillä on, ja myös Lissabonin sopimuksen mukaisesti, joten meidän tulisi ottaa huomioon myös ne eri vapaudet tai oikeudet, joita Lissabonin sopimus antaa parlamentille erityisesti ähm, budjetin, budjettiasioissa. No, nyt suljen suuni itse ja annan puheenvuoron esittelijälle. Presidente, ovviamente un ringraziamento al eh, direttore Longo che ci ha... Kiitoksia herra Longolle, joka meille esitteli komission kantaa. On selkeä asia, että meillä on tietysti eri näkökantoja. Mikä on parlamentin poliittinen rooli? Parlamentti haluaa osallistua päätöksentekoon. Se ei halua olla pelkkä tarkkailija. Yritämme tietysti syventää teemoja, mutta palaan yhteen asiaan. Se koskee tätä viimeistä tarkistusta. Se on se tarkistus, joka koskee sisältöä. Kuten herra Lonko sanoi, parlamentti haluaa mahdollisuuden, että se voi esittää kantansa asiassa. Mielestäni se on siis perusteltu asia, tällainen parlamentin pyrkimys mutta se voisi saada aikaan tiettyjä muutoksia asetuksen sisältöön. Ymmärrän, että herrajohtaja ei halunnut tästä asiasta nyt esittää kantaa, mutta mielestäni komission pitäisi ilmaista linjaansa jos parlamentti äänestää, parlamentissa menee äänestyksessä läpi se teksti, jota me ehdotamme, niin se linja on sitten suuntana sekä komissiolle että neuvostolle, joiden täytyy ottaa huomioon kantamme. Tietysti komissiossa keskustelemme, tai anteeksi, valiokunnassa keskustelemme asiasta ja katsotaan, että sitten voidaanko puheenjohtajan määräämässä ajassa saada aikaan lisätarkistuksia ja sitten ilmaisemme kantamme äänestyksessä. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitän teitä kaikkia. Muistutan teitä siitä, että kello 9 huomenna meillä on koordinaattoreiden kokous ja sitten kello 9.30 jatketaan valiokunnan kokousta. Kiitoksia kaikille. Valiokunta päättyy tähän.